Right, welcome everybody. No niin, tervetuloa kaikille. Uskoakseni suurin osa poliittisista ryhmistä on täällä edustettuina, joten voimme aloittaa. Niin kuin aina, matkajärjestelyt ovat hankalia maanantaisin, mutta belgialaiset ainakin ovat päässeet monilukuisina paikalle. Hienoa. One, two, three, four. Yeah. Ainakin neljä belgialaista on jo paikalla. Nyt voimme ensimmäiseksi hyväksyä esityslistan. Kukaan ei tunnu vastustavan. Esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ensinnäkin muistuttaisin teitä siitä, että huomispäivänä emme ole täällä, vaan täysistuntosalissa, joten ottakaa asiakirjanne mukaan niin, että ne eivät joudu hukkaan matkalla. Sitten meneillään olevat kolmikantaneuvottelut. Voin kertoa teille, että Euroopan riskipääomarahasto ja Euroopan sosiaalista yrittäjyyttä koskeva rahasto ovat asioita, joiden suhteen toinen kolmikantaneuvottelukierros on käyty 12. päivä kesäkuuta. Tuolloin saatiin edistystä aikaan lukuisessa asioissa ja seuraava kolmikantaneuvottelu on 20. kesäkuuta. CARstä 14. ja 15. kesäkuuta kolmikantaneuvottelut edistystä on saatu aikaan ja kompromissit on milten saatu jo jotta loppuun pääomavaatimusten suhteen. Joitakin pieniä teknisiä seikkoja täytyy vielä hio loppuun tämän viikon aikana. Avoin olevia suuria kysymyksiä, kuten esimerkiksi pankkien alasajosuunnitelma ja lisäpääoma, puskuri systeemisesti riskialtille rahoituslaitoksille. Ja tämä puskurikysymys liittyy myöskin tämän asetukseen. Nämä ovat seikkoja, joita meidän täytyy vielä yhdessä työstää. Lisää kolmikantaneuvottelut on tulolla ensi viikolla. Sitten kiinalainoja koskeva direktiivi. Viime viikon äänestyksen jälkeen esittelijä, joka tosin ei ole paikalla. No ei hoideta tätä nyt, vaan myöhemmin, koska esittelijä ei ole paikalla. Sitten kun esittelijä tulee, palaamme tähän. Eikun hetkinen, minulla on täällä myöskin sivu kaksi, eikö totta? Minun täytyy kertoa teille erästä seikasta. Emirin on tulossa oikaisu. Kaikki kieliset versiot tarvitsevat pienen korjauksen. Juristilingvistit ovat jakaneet EKon valiokunnan jäsenet tästä oikaisusta tiedon 14. kesäkuuta ja työjärjestyksen kyseessä olevan artiklan nojalla toteaa sen, että oikaisu toimitetaan parlamentin tietoon ja sitten ilmoitetaan kes- kesäkuun Strasbourgin täysistunnossa, eli kukaan sitä ennen esitä vastalausetta. Eli yksikään poliittinen ryhmä tai vähintäänkin 40 jäsentä huomauta asiasta, niin tästä oikaisusta sitten äänestetään. Pitääkö minun lukea tämä sisältökin ääneen? Lyhyesti, voi ei. Minun, minun että minä olen lukenut tämän. 14 ja 25, artikla 14, kohta 5, toinen ala kohta toteaa, että 31. joulukuuta 2014 mennessä nähdäkseni oikaisuyhteytään kuukauteen täytyy kertoa lisävaatimusten vaikutuksista, joita jäsenvaltioiden kohdalla on asetettu. Artikla 25 alakohta 3 puolestaan toteaa, että ESMA antaa kertomuksen 30 10. päivään mennessä syyskuuta 2014, joten oikaisussa poistettiin toinen alakohta 14.5 kohdasta ja muuten sanamuotoa niin, että se on yhdenmukainen ja tässä 85 tai pikemminkin 14,5 artiklan sanamuoto toistetaan tässä toisessakin kohtaa niin, että kaikki nämä asiat hoidetaan kuntoon joulukuussa. Artikla 29 puolestaan muuttuu sellaisella tavalla, että halutaan varmistaa, että aikarajoon mennessä keskusvasta puolet ja kaupparekisterit joudutaan noudattamaan sääntöjä ja tähän on lisätty tämä komission teknisiä sääntelystandardeja koskeva sääntely, joka hoidetaan tk säännösten kautta. Tässä viitataan pelkästään täytäntöönpano aika määrään, eikä siihen päivämäärään, jolloin komissio hyväksyy nämä standardit ja julkaisee ne. Tämä on tämmöinen pieni tekninen selvennys, joka tähän kohtaan tuli selvä. Tämä varmaan sitten saadaan hoidettua kuntoon varmaan seuraavissa trilogeissa. Sitten kohta kolme tällainen vuoropuhelu Belgian kanssa. Meidän on määrä keskustella Steven van Eckeren kanssa, joka on Belgian valtionvaran ja kestävän kehityksen ministeri ja varapääministeri. Hänen vastuualueen on julkishallinto Belgiassa. Annamme ministerille mahdollisuuden esittää puheenvuoronsa ja sitten aloitamme keskustelun. Ikävä te joudutte kuuntelemaan nyt nämä alkuplörinä tässä, mutta tämä on tällaista parlamentarismia tämä. Thank you very much. Huolta kiitoksia puhemies ja kiitoksia myös parlamentin jäsenille, hyvät naiset ja herrat. Tietenkin on suuri ilo hyväksyä tällainen kutsu uutena Belgian valtionvarainministerin, jotta voimme syventää vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa. Ja mitä minun tulee, on hienoa voida toimia pysyvässä talousasiain valiokunnassa niin, että 2011 Belgian puheenjohtajavaltio siis tuki täysin kun neuvottelimme kuuden säädöksen paketista talouspolitiikan ohjauksesta ja eurooppalaisesta näkemyksestä. Ja meidän perinteemme maassamme ovat teille varmasti tunnettuja ja te varmasti kaikki tunnette Belgian sitoumuksen parlamentin suuntaan ja haluankin kiittää parlamenttia sen ratkaisevasta panoksesta eurooppalaisten ihanteiden puolesta. Siksi on vain loogista, että on teidän käytettävissäni tänään, jotta voimme edelleen syventää tätä poliittista dialogia, hyvät naiset ja herrat, mitä tulee olosuhteisiin mielestäni voidaan sanoa, että taloustilanne Belgiassa on parempi kuin euroalueella kokonaisuudessaan. Kansa, Belgian pankki hiljattain laski, että kriisin alusta lähtien Belgian BKT on ollut kaikkein vahvin koko euroalueella. Ikävä kyllä, tämä ei välttämättä vielä riitä. Suurempaa tyytyväisyyttä, kun katsot ensimmäistä kuvaa täällä, niin talouden kasvu viimeisen neljän vuoden aikana esimerkiksi, niin Belgialla on ollut kaikkein vahvin kasvu. Mielestäni tämä voi johtua useistakin eri syistä. Ensinnäkin haluaisin mainita sen seikan, että Belgialla on erittäin vahvat perusfundamentit kunnossa taloudessa. Jos te tarkastelette tätä toista kuvaa, huomaatte, että nettorahoit, varallisuusasema kansalaisten parissa Belgiassa on kaikkein korkein euroalueella. Se on noin 200 prosenttia suhteessa BKT. 200 prosenttia, siis kaksinkertainen määrä verrattuna julkisen sektorin velkaantuneisuuteen, joka onkin yksi haittatekijöistä Belgiassa korkea julkinen velka, mutta sitä voidaan korvata enemmän kuin hyvin tällä erittäin korkealla rahoitus, vahvalla rahoitusasemalla, joka kansalaisilla itsellään on. Toiseksi haluaisin huomauttaa, että Belgian lähestymistapa kriisiin on mielestäni ollut kyllä aivan oikean osuva. Hallitus tarttui ongelmiin pankkisektorilla varsin ripeästi, toimien kansallisten edussa, edun mukaisesti, talouden etujen mukaisesti. Näin ollen Belgian talouden tartunta voitiin parata varsin nopeasti. Ja väliaikainen työttömyyssuunnitelma, tätä, tällä vältettiin pahin ja näin vältettiin suuret irtisanomiset ja näin yritykset nopeasti saattoivat alkaa tuotannon niin uudestaan. Te voitte nähdä, jos tarkastelette tätä seuraavaa kuvaa, että työttömyysaste tällä hetkellä on alle sen, mitä se oli ennen kriisiä. Ja mielestäni jotkut talouden vakauttajista ja erityisesti väliaikainen työttömyyssuunnitelma on antanut meille sellaisia tuloksia, joiden mukaiset työttömyysluvut ovat aika positiivisia, ainakin verrattuna muuhun osaan euroaluetta. Ja luonnollisesti tämä vielä viimeinen kommentti, mitä tulee strategiasta, jota olemme käyttäneet kriisin aikana. Kaiken kaikkiaan Mielestäni meillä oli fiksu talouspolitiikan strategia, elvytysohjelma, jonka se oli rajoittunut, jonka hallitus päätti. Ja lokakuussa 2009 eteenpäin Belgia alkoi yhtenä ensimmäisenä eurooppalaisena valtiona vakauttamaan budjettiaan vuonna 2010-2011 budjetissaan. Ja mielestäni tämä julkisen rahoituksen strategia, joka mielestäni on ollut todellakin fiksua, näkyy siinä, että jatkuvasti vähenee ero Belgian velkasuhteessa verrattuna eurokeskiarvoon. Tämä näette kuvasta viisi. Ero euroalueen velkasuhteen on 6,5 prosenttia. Tietysti minä tiedän, että tämä argumentti on hiukan rajoittunut, kuumeinen potilas, jolla on 30 asetta kuumetta, hän voi sanoa, että naapurilla on kuitenkin 40 astetta kuumetta, joten tässä pitää hiukan käyttää fiksuista tällaista argumenttia hyväksi, mutta siltikin jos vertaa tätä 90-lukuun vaikka, jolloin Belgialla oli velkaero euro, muuhun euroalueeseen oli noin 70 prosenttia, niin on aivan selvää, että viimeisen vuosikymmenen strategia on tuonut meidät lähemmäs Euroopan keskiarvoa. Ja tietysti meidän pitää jatkossakin pyrkiä 60 prosentin velkatavoitteeseen. Hiljattain taloustilanne Belgiassa saa meidät mielestäni huippusuorittajien joukkoon kuitenkin täytyy tunnustaa se, että Belgiakaan ei täysin välttynyt rahoitusmarkkinoiden huomiolta. Erityispiirteet Belgiassa, jotka aiheuttavat levottomuutta rahoitusmarkkinoilla, olivat seuraavia. Ensinnäkin korkea velkaantuneisuus 98 BKTstä. Belgia on Belgian viideksi suurin velkasuhde koko EU:ssa. Ja vieläkin meillä on korkea velkaantuneisuus. Sitten alistuminen, altistuminen rahoitusmarkkinoille lokakuussa 2011 Belgia ja Ranska, niiden täytyy puuttua esimerkiksi pelastakseen Dexian pankin, jaettiin pankki hyvään osaan ja taattiin muun toiminnan osuus. Mutta tämä tietysti vaikutti siihen, miten valtion velkaa tarkasteltiin markkinoilla. Sitten kolmanneksi se seikka, että ei ollut hallitusta varsinaista hallitusta. Kesäkuun 2010 vaalien jälkeen oli toimitushallitus vallassa liittovaltiossa ja nyt täällä oli kuitenkin enemmistö parlamentissa ja se saattoi tehdä välttämättömän säilyttääkseen Belgian taloudelliset etut, markkinat eivät silti välttämättä ole täysin rauhoittuneita tästä, ei senkään jälkeen, kun onnistuneesti hoidettiin puheenjohtajakausi EU-ssa tai kun oli osoitettu, että Belgia pystyi noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan Siltikin oli tiettyä levottomuutta mitä tuli hallituksen vakauteen. Marraskuussa 2011 kaikki nämä asiat päätyivät huippupisteeseensä. Komission jäsen Rehn kertoi meille, että hän alkaisi täytäntöön panna Sixpack-lainsäädäntöä päivästä yksi. Standard Poor's laski luottoluokitus on yhdellä pykälällä kymmenen vuoden joukkolainat olivat lähes 6 prosentissa ja olosuhteet vaativat vahvaa reaktiota hallituksesta. Uusi liittohallitus, joka astui voimaan 6. joulukuuta 2011, reagoi vahvasti ja hyväksyi keskiaikavälin strategian, joka perustui kolmeen pilarin valtion uudistus, rakenteelliset uudistukset ja monivuotinen budjettisuunnitelma. Mitä tulee valtiouudistukseen, me annamme alueille taloudellista ja rahoitusvipuvaikutusmahdollisuutta. Näin ne voivat tarttua erityisongelmiinsa asianmukaisemmalla tavalla. Näin voidaan varmistaa talouden kehitys olen luottavainen sen suhteen, että valtiouudistus tulee hyödyttämään liittovaltiota sekä alueita ja vieläkin tärkeämmää tämä tulee kannattamaan kansalaisia. Ja ensinnäkin pyritään pääsemään eroon tästä riitakysymyksestä Belgian politiikassa kuuluisesta vaalipiiristä, BHVstä, josta varmasti olette kaikki kuulleet. Kun tästä epäsuvusta päästiin eroon. Tämä osoitti selkeästi, että tulevaisuudessa emme enää tarvitse 500 päivää saadaksemme aikaan hallituksen toiseksi saatiin siirtiin toimivaltuuksia esimerkiksi mitä tulee työmarkkinoihin, jotta ne voivat paremmin sopeuttaa politiikkoja alueiden erityispiirteisiin ja kolmanneksi pyritään vastuullistamaan rahoit- li- alueiden rahoituslakia, annetaan enemmän verotusautonomiaa alueelle. Tämä valtiouudistuksen toinen asia tietysti liittyy rakenteellisiin uudistuksiin. Tässä ennen kaikkea keskityttiin siihen, että lisättiin työllisyysastetta, joka on suhteellisen as alhaisella tasolla. Tässä keskityttiin siihen, että pyrittiin nostamaan eläkeikää kahdella vuodella. Tehtiin ehtoja vähe- hankalammiksi sille, että lopettaisi työn aikaisemmin ja tartuttaisiin varhaiseläkkeeseen tai muihin toimiin. pyrittiin myös aktivoimaan työttömiä, laajentaa nämä toimet suurempaan määrään ihmisiä ja näin työttömyys, korvaksi tuli myös alenevia. Sitten kolmanneksi monivuotinen budjettisuunnitelma se tukeutuu valtiouudistukseen ja pyrkii vähentämään vajetta 2,8 prosenttiin vuonna 2012. Nyt kun vaje oli vuonna 2011 13,7 prosenttia, ei 4,2 niin kuin tässä asiakirjassa on sanottu virheellisesti teille jaettu on no niin, jaettu tällainen asiakirja. Olimme 3,7 prosentissa vuonna 2011. Me tulee olemaan, olemaan 8,8 prosentissa tänä vuonna. Ja budjetti on tasapainossa vuonna 2015 mennessä. Toimenpiteet keskitetään vahvasti budjetin vahvistamistoimin vuodelle 2012 ja tämä tulee olemaan yli 3 prosenttia suhteessa BKT. Tämän lisäksi paketti perustuu suosituksiin, joita olemme saaneet kansainvälistä toimi, kansainvälisiltä toimielimiltä 2014-53 prosenttia budjetin vakauttamista ponnistelusta liittyy meno, menoihin. Tässä laajennetaan veropohjaa ja lisätään verotusta koskien ympäristökysymyksiä ja pääomaa, jotta vältettäisiin haitallista kasvua. Emme nostaneet alvia, emmekä nostaneet työn verotusta kansainvälisten toimielinten reaktiot ja markkinoiden reaktiot keskiaikavälin strategiaan olivat varsin suotuisia. IMF kutsui näitä huomattaviksi uudistuksiksi ja tärkeiksi askeliksi oikeaan suuntaan. Euroopan komission mukaan Belgia osittain on täyttänyt viisi kuudesta suosituksesta, mutta luonnollisesti markkinoiden reaktio on ennen kaikkea määrällinen. Korot laskivat yli 2,5 prosentilla 5,8 prosentista ja nyt ollaan noin 3,2 prosentissa. Tämä oli viime viikon luku. Tuottoero Saksan verrattuna on puolittunut enemmänkin 366 peruspisteestä 174. Ei tarvitse kertoa teille, että tämä on erittäin hyvä uutinen ajatellen meidän talousarviotamme, mutta luonnollisesti on liian varhaista väittää, että olemme voittaneet lyhyellä aikavälillä. Meidän huomiomme tulee kiinnittymään siihen, että varmistamme se, että vaje saavuttaa 2,8 prosentin tason tänä vuonna hallitus on täysin sataprosenttisesti sitoutunut tähän tavoitteeseensa ja läheisessä yhteistyössä oli Renin ja hänen yksikönsä kanssa me valvoimme tilannetta valppaasti. Tammikuussa ja maaliskuussa hallitus ryhtyi lisäbudjettitoimiin varmistaakseen budjettitavoitteet täyttyisivät huolimatta laskevasta kasvusta. Heinäkuussa uusi budjettivalvonta on edessä. Tässä yhteydessä hiljattain julkistettu kevätennuste Belgian kansallispankilta oli hyviä, hyvä uutinen meille. Belgian pankki lisäsi kasvuennustettaan no, no, miinus 0,1 prosentista suhteessa BKT plus 0,6 prosenttiin suhteessa BKT, ja tämä vahvistaa että hallitus on todellakin sitoutunut tavoitteisiinsa ja aikoo saavuttaa vuonna tänä vuonna. Tietysti pitkä aikaväli on aina yhtä tärkeää, kun niin tämä näkyy myös liiallisen epätasapainon menettelyssä. Belgian pitäisi parantaa ulkoista kilpailukykyään ja vähentää julkista velkaansa. Nämä kaksi prioriteettia vaativat kestävää poliittista ponnistelua kaikilla politiikan tasolla. Todellakin ulkoinen kilpailukyky ja julkisen velan vähentäminen ovat tietysti myös eurooppalaisia ongelmia, ja eurooppalaiset toimielimet ovat tässä osana ratkaisua nyt ja tulevaisuudessa. Belgian tasolla hallitus on sitoutunut edelleen investoimaan EU 2020-strategiaan, jotta voitetaan näitä haasteita. Vielä lopuksi, mitä sitten voidaan oppia Belgian tapauksesta ajatellen eurooppalaista talouden ohjaus, ohjausta. Ensinnäkin se seikka, että talouspolitiikan, talouspolitiikan ohjauksen six-pack-lainsäädäntö on johtanut budjetin valvontaan enemmän erityisesti budjettitavoitteita pitää saavuttaa. Tämä on hyvä uutinen. Rahapoliittisessa unionissa jokaisen valtion kehitys läheisesti liittyy muiden kehityksen. Yksi valtio on epätasapainossa, koko rahapoliittinen unioni kärsii. Meidän avoimessa taloudessamme me ymmärrämme tämän faktaan todellakin hyvin, paremmin kuin monet muut. Tämän takia Belgia on tukenut Sixpack-lainsäädäntöä ja koko ajatusta siitä, että on tällainen Euroopan talous politiikan ohjausjakso, näin nämä uudet säännöt ei minään rajoittavina, vaan pikemminkin stimuloivina. Toinen oppi tai läksy liittyy siihen, että käänteinen määräenemmistöjärjestely toimii. Me nyt voimme nähdä, että Tämä antaa lisävaltuuksia komissa. Tämä on parannus verrattuna aikaisempaan, jolloin neuvostolla oli varaa muuttaa sääntöjä pitkin matkaa. Meidän täytyy olla tästä tyytyväisiä. Minä itse olen aivan varma siitä, että tämä tulee vahvistamaan ennaltaehkäisevää aspektia vakaus- ja kasvusopimuksessa, koska jäsenvaltiot enemmän kuin aikaisemmin, niiden todellakin kannattaa ennaltaehkäistä ongelmia, etteivät ne joutuisi korjaavaan osaan sopimusta ja sanktioitakaan ei nykyään enää voi niin helposti välttää. Sitten kolmas läksy tai mitä olemme oppineet Belgian kokemuksesta on ehkä kaikkein ratkaisevin mitä seuraava asia. Olen sitä mieltä, että vahvat talouden fundamentit, laskeva velkaantuneisuus, hyvät julkiset rahoituslaitokset, strategiat, jotka auttoivat Belgia selviytymään kriisistä suhteellisen haavoittumattomuutena, haavoittumattomuutena vähemmän haavoittuneena, osoittaa pitkällä aikavälillä, kuinka tärkeää on, on että on velkasääntö, puitteet finanssipoliittiselle politiikalla ja pitäisi vahvistaa ennakko, ennakoltaehkäisyä. Vieläkään Eurooppa tietenkään olisi sel- tästä ravistelevasta kriisistä, joka on voimassa vuodesta 2008, mutta toisaalta voidaan myös todeta, että EU ei ole koskaan näin paljon edistynyt. Tulokset ovat vaikuttavia, the six-pack, finanssipolitiikan sopimus, muut solidarisuusmekanismit, kuten Herman Van Rompuy mielellään sanoo, kriisien kautta juuri Eurooppa etenee. Viime torstaina, voin ilolla todeta, parlamentti Belgiassa hyväksyi muutoksen perusopimukseen, joka sallii vakausmekanismin. Täysistunnossa viittasin Jean Monnethen, hän sanoi, ihmiset hyväksyvät muutoksen vain välttämättömyyden edessä ja välttämättömyys nähdään vain kriisitilanteessa. Olen sitä mieltä, että tämä on aivan totta, varsin usein juuri kriisitilanteissa – Eurooppa etenee. Ja meidän maamme on tyytyväinen kaikista esityksistä, esityksistä jotka ovat pöydällä, joissa tullaan keskustelemaan seuraavassa Euroopan neuvoston kokouksessa. Pyritään vahvistamaan talous- ja rahapoliittista unionia, luodaan pankkiunioni ja edistetään kohti poliittista unionia. Ainoa vastaus on määrä Eurooppaa, koska meidän kohtalomme enemmän kuin koskaan liittyvät toisiinsa olen varsin vakuuttunut tästä ja siksi minua kovasti kiinnostaa kuulla teiltä palautetta ja mielelläni vastaan teidän kysymyksiinne ja kiitän teitä huomiostanne. We're just attending to the important... Pyysin tässä kahvia näin ensimmäiseksi. Tärkeimmät asiat ensin, sanoo puheenjohtaja. Kiitoksia paljon tästä alustuspuheenvuorosta ja kutsusta, tai siitä, että hyväksytytte kutsun tulla valikuntamme kuultavaksi. Olisin muistuttaa kaikkia siitä, että kyse on taloudellisesta vuoropuhelusta, jonka valikunta on ottanut käyttöön Euroopan talouden ohjausjakson yhtenä osana. Neuvotteluiden yhteydessä, kun Sixpackista puhuttiin, katsoimme, että tämä olisi erittäin tärkeä osa avoimuuspyrkimyksiä ja myöskin pyrkimystä demokratisoida talouspolitiikan hallintoa, mikä sinänsä on erittäin tärkeä tavoite. Nyt voimme siirtyä keskusteluun. Ryhmien puhujat saavat ensin puheenvuoroja. Vähän siinä järjestyksessä, missä puheenvuoron pyydettykin. Toivottavasti tämä sopii ryhmille. Siksi ensimmäisen puheenvuoron saa sosiaalistiryhmän edustaja Sayed Al-Kadraui. Ehm, eh, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa varapääministeri, haluaisin kiittää teitä tästä teidän esittämäksenne tänne alustuksesta ja kiitoksia siitä, että ylipäänsä tulitte meidän kanssamme keskustelemaan tänne. Uskoakseni, että keskustelu on todellakin tarpeellista ja myöskin tarjoaa meille tilaisuuden tutustua toisiimme. Ehkä nyt voisimme aloittaa komission suosituksista, jotka hiljattain julkaistiin. Ensimmäiseksi toteaisin, että kun lukee komission suosituksia, niiden tulee, että joukossa on jotakin erittäin vakavia huomioita, samoja kuin aiemminkin, mutta niiden sanakäänteet ovat vähemmän vahvoja kuin aiemmin. Joten oletteko te samaa mieltä minun analyysistani? Onko tässä Ovatko tässä sanamuodot hieman lieventyneet? Tarkoittaako tämä sitä, että Belgiassa, Belgia pärjää paremmin? Kysyisin myöskin, mikä teidän näkemyksenne on sen kritiikin osalta, jota on osoitettu näitä suosituksia kohtaan. Taikka sen kritiikin osalta, joita, joita näissä suosituksissa on teitä kohtaan osoitettu. Jotkut sanovat, että komissio ei pelkästään valvonut tilannetta tavoitteita silmällä pitäen, vaan pikemminkin komissio myöskin puuttuu siihen, miten asiat hoidetaan. Tässä tulee mieleen pitkäaikainen minun omassa maassani käyty keskustelu inflaatiosta ja indekseistä, indeksoinnista. Ja on vaadittu, että komissio lopettaisi tähän puuttumisen minun oma puoliini. On katsonut, että ostovoiman ylläpitäminen on erittäin tärkeä asia, mutta on muitakin tapoja taistella alijäämää vastaan, esimerkiksi siten, että puututaan inflaatioon, ja tällä on myöskin vaikutusta energian hintoihin ja niin poispäin. On muitakin tapoja myöskin parantaa kilpailukykyä, esimerkiksi siten, että edistetään innovointia ja elinikäistä oppimista ja tämän tyyppistä politiikkaa edesautetaan, mutta palatakseni nyt siihen, mitä haluaisin teiltä kysyä. Kuinka paljon teidän nähdäksenne joustavuutta pitää antia, antaa jäsenvaltioille? Ja koska te olette itse hallituksen edustaja, varapääministeri, ja valtiovarainministeri, miten te näette komission tavan tulkita teidän taloudellisia tuloksianne? Komission suosituksissa vaaditaan nähdäkseni sitä, että pidetään kiinni ajatuksesta nostaa eläkeikää. Minun mielikuvani on, että Belgiassa tämä ei välttämättä ole niin päivän polttava kysymys. Vaikuttaa siltä, että hyvin paljon keskustelua on käyty myöskin siitä, miten voidaan parantaa tai nostaa todellista eläköitymisikää eikä niinkään laillista lakisääteistä eläkeikää. Voitteko nyt kommentoida tätä komission reaktiota eläkeiän osalta? Ehkä nyt on hieman ennenaikaista arvioida tilannetta, mutta kenties voitte antaa jonkinlaista osviittaa siitä, minkälaisia hyviä merkkejä voitte lähettää oman maanne suunnalta muille. Sitten seuraavaan aiheeseen. Olen pistänyt merkille sen, että komissio on vaatinut, että nyt ryhdyttäisiin ponnekkaampiin toimiin työvoimakustannusten leikkaamiseksi. Työvoimakustannukset ovat kovin korkeilla Belgiassa ja tämä myöskin heijastuu ympäristöpuolelle, esimerkiksi liikennepolitiikan osalta. Te ilmoititte, että kuukauden tai parin kuukauden kuluttua hallituksenne tulee esittelemään tällaisen mini-elvytyspaketin. Voimmeko nyt odottaa, että paketissa on mukana toimia, joilla esimerkiksi voitaisiin vähentää työn antajille koituvia kustannuksia ihmisten palkkaamisesta. Vuoden 2013 taloussuunnittelu tai budjettisuunnitelma pitäisi saada valmiiksi syyskuuhun mennessä. Ja viimeinen kysymykseni liittyy tähän olen katsonut näitä ansiokirjoja. Minusta vaikuttaa siltä, että jotkut ovat huolissaan siitä, että Belgian pankkien pääomatilanne ei ole riittävän vakavalla pohjalla, jotta vakauttamista tarvittaisiin. Mutta tämä tietystikään voi olla viranomaisten tehtävänä. Minä olen tästä teidän kanssanne täysin samaa mieltä. Oli miten oli. Te olette itse huomauttanut, että Belgialla on potentiaalisesti edessään suuria ongelmia, jotka ovat perua Dexian tapauksesta ja että vaikeita aikoja on vielä edessä. Kuuliksinkin mielelläni, miten te arvioitte Belgian valtion kyvyn ryhtyä oikaisutoimiin, mikäli kriisi vielä syvenee ja pahenee. On mielenkiintoista tarkastella Espanjan pankkisektoria. Toistaiseksi siellä ei ole solidarisuusmekanismia, mutta kenties voitaisiin pohtia jonkinlaista pankkien solidarisuusmekanismin käyttöönottoa, jonka sektori itse loisi ja täten riskit jakautuisivat tasaisemmin. Tämä on yksi ajatus, jota kenties voisitte kommentoida. Kiitos paljon. That's perhaps the easiest way. Is, uh, ja, doe ik in het or do doe in het Nederlands? Käytänkö hollannin kieltä vai englantia kenties? Hienoa, että voin, voin vastata hollanniksi. Mainitsitte että nyt paineet ovat hieman taantuneet ja se johtuu sitä, että Belgia on täyttänyt suurimman osan ehdoista. Havaitsette, että komissio on korostanut tarvetta vähentää vajetta. Totta kai sävy on nyt kovin erilainen kuin niiden maiden kanssa, jotka eivät ole tehneet mitään. Samanaikaisesti kuitenkin kaiken tämän taustalla on jatkuva viestin välittäminen. Meillä ei ole oikeastaan vaihtoehtoja. Työtä on jatkettava. Nyt kun uusi hallitus on ollut toimissaan, niin ei se voi jäädä lepäämään laakereilla, vaan ponnisteluja on jatkettava. Eli nämä merkit ovat kyllä aika lailla rohkaisevia. Meidän täytyy jatkaa ponnisteluja – Näitä ongelmia ei suinkaan voida ratkaista muutamassa kuukaudessa, vaan kyllä ne vaativat pitkäjänteistä työtä. Euroopan komissio varmasti hyväksyy sen faktan, että olemme ottaneet tärkeitä, merkittäviä askeleita oikeaan suuntaan. Olemme tehneet kansallisia uudistuksia ja samanaikaisesti kaikki kansainväliset toimijat myös panevat merkille komission suositukset. Kuitenkin tärkeää on se, että pidämme mielessämme suunnan, johon pyrimme. On suuri ero sen suhteen, että pidämme kiinni näistä tavoitteista, mutta itse kuitenkin päätämme konsteista ja keinoista, joilla tähän suuntaan pääsemme. Totta kai metodin valinnan suhteen maat ovat suvereenia, ne voivat itse päättää, mitä konsteja käytetään, mutta Komission suositus on tavallaan jonkinlainen varoitus siitä, että minkälaisia riskejä tilanteeseen liittyy. Näin ollen olette aivan oikeassa. Esimerkiksi täytyy huomioida eläköitymisiässä se, minkälainen on odotettavissa oleva elinikä. Tämä totta kai heijastuu uudistustarpeisiin. Belgiassa me keskittymme eh, ponnisteluihin sen suuntaan, että todellakin pystyttäisiin nostamaan todellista eläköitymisikää, eikä vain teoreettista. Haluaisin huomauttaa, että 13 miljardista, jotka sitten viime joulukuun on myönnetty budjettivalvontatoimiin, Tämä minun mielestäni on aika lailla hyvä toimintatapa, hyvä vastine sille, mitä komissio suositti. Työvoimakustannukset eh, eivät ole nousseet ja kun ajattelemme BKT-osuutta, niin verrattuna muihin maihin se ei ole niinkään suuri osuus. Verotustoimien suhteen esimerkiksi olemme puuttuneet eh, työ auto asiaan. Valitettavasti emme kuitenkaan vielä saa työvoimakustannuksia yksikkötasolla laskemaan dramaattisesti, mutta toistaiseksi yritämme säästää sellaisissa kuluissa, jotka nyt suoranaisesti eivät liity työverottamiseen. Kun puhutaan kannustamista, niin minä mielelläni puhun aina kilpailukyvystä ja kasvusuunnitelmista. Me toimimme avoimessa taloudessa ja yksi niistä seikoista, joka on ominaista Belgialle, on se, että olemme käyttäneet tilannetta hyväksemme ja olemme voineet välttää pahimman skenaarion. Tätä kautta me olemme päässeet tästä kriisistä eteenpäin varsin pienin vaurioin. heinäkuun kasvu kilpailukykysuunnitelmassa täytyy pitää mielessä se, että budjettikuri on tärkeää, mutta aivan niin kuin totesin, yrityksille suurin lahja on se, että korkotasoa on voitu laskea lähelle 3 prosenttia aiemmasta 7 prosentista. Tämä on suuri, su, suuri lahja yrityksille. nyt kun puhutaan eurooppalaisesta solidaarisuudesta pankkien yhteydessä, niin se, se, yhteydessä, niin se on varsin, varsin rauhoittavaa. Täytyy muistaa, että rahoitussektori tekee nyt tarpeellisia uudistuksia kautta Euroopan, konsolidoivat tasetta, pääomapohjaa ja meitä voidaan hyvällä syyllä vertailla moniin muihin maihin. Euroopassa komission jäsen Almunia hänen välittämänsä viestit saavat ansaitsemansa huomion. Ja nimenomaan hyvin tärkeässä roolissa talouden vakauttamisessa on pankkisektori ja pankkisektorin pääomat riittävyys. Tämä pätee koko Euroopan unionin. Kiitos. Next, it's, uh... Kiitoksia. Seuraavaksi Silvi, ole hyvä. Thank you, Sharon. Kiitos Sharon. Kiitoksia herra ministeri, että olette tulleet kokoukseemme. Niin, on hiukan meidän vikamme, että te täällä olette, koska tämän Sixpack-lainsäädännön kautta me tällaisia dialogia toivomme. En ole belgialainen itse ja minusta onkin hyvä, että tässä ei ole kyse vain tästä kansallisesta pelistä, vaan tärkeää oli hiukan tarkastella laajemmin. Minulla olisi kysymys makrotaloudellisesta puolesta. Tämä on myös yksi innovaatio Sixpackissa. Vähän kahdensuuntainen kysymys. Millä tavalla te aiotte vastata komission vaatimuksia tässä asiassa, koska minusta tuntuu siltä, että makrotalouden epätasapainotekijät ovat lähes vielä vakavampia kuin budjettiepätasapainot euroalueella. Voi olla suurempi ero jäsenvaltioiden keskellä, jotka jotka ei, ei, voida harjoittaa samaa rahapolitiikkaa kaikkien kohdalla, tai se on vaikeampaa. Ja koska te korostitte ja olemme aina arvostaneet, Belgia on varsin rakentava henkinen EU-kumppani, niin miten te näette ECOFIN-neuvostossa sen, että todellakin annettaisiin eh, mm, sisältöä ja toimittaisiin niin, että ei tehtäisi niin kuin euroalueen alussa, että jatkossa kuitenkin onnistuttaisiin tässä, että oltaisiin tarpeeksi huolissaan muidenkin tilanteesta, että voitaisiin myös pystyä heitä auttamaan kehittymään oikeaan suuntaan. Kiitos. Tämä on erittäin hyvä, mielenkiintoinen kysymys. Ja vastaan ensin yhteen kohtaan, joka ehkä ole kaikkein tärkein, mutta korostaisin kuitenkin sitä, että vuoropuhelu myös ECOFINissa – ja vuoropuhelu Euroopan parlamentin kesken, vuoropuhelu kaikkien osapuolten välillä riippuu meidän kyvystämme sopia realiteeteista, todellisuudesta niin kuin se on. Ja tästä esimerkkinä pitää kuitenkin todeta, että vielä on tietä kuljettavana komission kertomuksessa jossain kohtaan Belgian kohdalla nähdettiin ongelmana yksityisen sektorin velkaantuneisuus. Ei se ole mahdollista. Miten nyt oman maamme eh, yksityisen sektorin velkaantuneisuus, tietysti tämä on varsin rikas maa, vaikka julkinen sektori onkin vähän huonommissa jamassa. Miksi ei ole, meillä on valtavia hallitusten, ää, eh, yritysten välisiä lainoja, ja ne jotenkin vain ohitettiin. Ja sanotte, että meillä ei ole samoja lukuja muista maista. Sitten me käytimme tätä. Te olette kyllä oikeassa, mutta katsokaa nyt, tässä on tällainen footnote, joka kyllä selittää. No mielestäni kyllä, jos me haluamme investoida vuoropuhelun, joka mahdollistaa kaikille kunnollisen keskustelun, niin silloin täytyy olla suunnitelma tiedosta, joka on täysin luotettava ja tätä kautta eri tahot eivät voi kättää piiloutua erilaisten tulkintojen taa. Mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeää. Tämä ehkä ei ole kovinkaan poliittinen kommentti, mutta mielestäni aika tärkeä seikka kuitenkin. Sitten kun te kysytte siitä, missä asioissa ennen kaikkea pitää toimia tai mitä pitää korostaa, ehkä entisenä ulkoasiainministerinä ja ulko kaupan mestarin, niin Belgia viimeisen viiden vuoden aikana on menettänyt 15 prosenttia markkinaosuuksistaan globaaleilla markkinoilla. Samoin monet muut maat, 15, 16, 17 prosenttia, ehkä 14 prosenttia, kaikki ollaan jouduttu samaan myllyyn, niin kuin täällä sanotaan. Joten uskon, että tässä me tarvitsemme paljon kunnianhimoisempaa strategiaa, paljon pidemmälle vietyä toimintaa, jossa keskitytään siihen, miten rahoja käytetään. Ennen kaikkea logiikka täytyy olla se, miten saamme yrityksemme sellaisen asemaan, missä ne pystyvät löytämään kasvua sieltä, missä sitä on olemassa. Tietysti yhtenäismarkkinat on erittäin tärkeä kysymys, mutta myös vahva asema verrattuna kasvaviin markkinoihin, joille pitää voida osallistua. Ja mitä minun tulee, kun keskustellaan makrotalouden epätasapainotekijöistä, minun täytyy myöntää, että Juryn raportti on aika suostuissa Belgialle. Edelläkin korostetaan sitä seikkaa, niin kuin herra Algadrai äsken sanoi, tietysti on tällainen kysymys, mutta kun katsotaan palkkakilpailukykyämme, sitä verrataan kolmeen naapurimaahamme, Hollantiin, Ranskaan, niin me ole menettäneet kilpailukyvyssä. Näissä maissa ei kuitenkaan ole indeksointia käytössä ja meillä taas on, ja mitä tulee kilpailukykyyn, niin me olemme miten tässä menettäneet. Me olemme kylläkin menettäneet suhteessa Saksaan, ja haluaisinkin sanoa, että me olemme kaikki menettäneet suhteessa Euroopan ulkoisiin talouksiin. Ja mitä minun tulee, tämä todennäköisesti on yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, joihin pitää tarttua. Ajatellen kustannuksia, mutta myös tuottavuus pitää ottaa huomioon. Pitää todellakin tarkastella ja miettiä, miten tietynlaiset uudistukset, joita nyt voidaan kehittää, voivat tehdä kyvystämme tai voivat tehdä meidät kilpailukykyisemmiksi. Okay, thank you very much. Selvä. Kiitoksia paljon. Sitten Philip Lamberts. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, ja tervetuloa Brysseliin. No, puhun joka tapauksessa ranskaa, koska tämä on äidinkielinen. Mutta jatkan siitä, mihin Silvia jäi. Belgia on maa, joka, jossa on systeeminen sektori suurempi kuin sen kokoisessa maissa yleensä. Kyse on suhteellisen pienestä maasta. Ja rahoituskriisin yhteydessä tämä erityispiirre tuli näkyväksi. Muistaakseni 15 prosenttia PKTL annettiin yhden aina rahoituslaitoksen tukemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, ei tämä, ei tämä tarkoita sitä, että Belgian talous tai talouselämä olisivat kuulun partaalla. Budjettipolitiikka toimii hyvin, suuret pankkikonsernit pärjät suhteellisen hyvin. Neuvoston sisällään Belgia neuvottelee parhaillaan direktiivistä, jos, jonka jo, avulla halutaan tiukempia sääntöjä pankeille. Euroopan parlamentti on ottanut kantaa ja pyrkimään kunnianhimoisempi omien varojen vipuvaikutuksen, kriisien, pakikriisien ja muiden ongelmien ratkaisemiseksi. Haluaa tiukempia sääntöjä kuin neuvosto. Neuvostossa neuvottelut eivät ole edistyneet. Siellä ollaan hieman löyhempiä näiden vaatimusten suhteen kuin meillä. Oletteko te niiden jo leirissä, jotka iso britannian tavoin vaativat tiukempia vaatimuksia kuin Basel 4 tai mitä komissio on ehdottaneet, vai päinvastoin, oletteko pikemminkin sillä kannalla, että pitää välttää siltä, että syntyy haaksirikkoja ja sitten mahdollisimman vähän pitäisi olla vain sääntelyä, enempä kuin pakko. Kenties sanon, että samassa lauseessa en äh, halua käyttää sanaa pieni ja Belgia samassa lauseessa, koska en puhu pienestä maasta, vaan pikemminkin tällaisesta vaatimattomasta maasta. Mutta kun sanotte, että keskusteluissa usein parlamentti on kunnianhimoisempi tavoitteen asettelussa kuin muualla, niin kyllä on myös parlamentin roolin mukaista toimia kunnianhimoisemmin. En ole varma, että onko todella niin, että tode, todellakin tekojen tasolla päästäisiin sellaiseen konsensukseen, että päästäisiin eteenpäin. Tämäkin voi olla kunnianhimoinen tavoite. Oui, au Parlement. Parlamentissa on kuitenkin yksimielisyys asiasta. Oikein hyvä ja voin teitä sitä onnetella, mutta neuvostossa on toisenlaiset pelisäännöt. Ja erityisesti kun kyse on rahoitusalan uudistuksista, niin aina pitää pitää mielessä yritysten siirtyminen EUn ulkopuolelle. Ja näissä asioissa täytyy toimia poliittisesti jos halutaan päästä sellaiseen vaikutukseen, että tukea saadaan mahdollisimman paljon, te tämän tiedätte. Ambitieux, mais pas très politique. Olemme kunnianhimoisia, mutta emme poliittisesti vastuullisia. Te, ja väitettekö, että te olette poliittisesti vastuullisia, mutta vähemmän kunnianhimoisia? Minä näin uskaltaisin sanoa. Me olemme molemmat poliittisesti vastuullisia, mutta neuvostossa se, että pyritään löytämään yhteinen pohja, yhmeinen perusta etenemiselle. Sie tun so, als wären Sie etwas besser. Niin te teeskentelette, te väitätte, että hoitaa asian paremmin kuin me. Ja te katsoitte, että me emme ota asioita niin vakavasti kuin te. Sitähän te nyt yritätte antaa ymmärtää, eikö niin? Niin hän on tämän CRD-direktiivin esittelijä. En tiedä, mais je ilmaisin itseni huonosti, mutta en kyllä ymmärrä teidän reaktiotanne. Voinko vastata tähän nyt englannin tässä välissä. Yritin selittää sitä, että en yritä väittää, onko nyt Euroopan parlamentti kunnianhimoisempi tai vähemmän kunnianhimoinen tai enemmän huolissaan tai vähemmän huolissaan. Sanon vain, että päätöksenteko logiikka on toisenlainen neuvostossa ja toisaalta taas Euroopan parlamentissa. Ei tämä ole mikään häpeällinen kysymys, vaan täytyy ymmärtää, mikä on kunkin toimielimen oma rooli. Kun ajattelemme uudistuksia, niin on aivan selvää, että kun pyrimme yhteiseen perustaan eri jäsenvaltioiden välillä, joilla on eri, eriävät näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä, niin tämähän on aivan keskeinen kysymys. Esimerkiksi rahoitusalan uudistuksissa meille belgialaisille on oleellisen tärkeää, että me toimimme niin, että saamme enemmistön kootuksi hyvin suuresta jäsenvaltiomäärästä. Esimerkiksi tämä finanssitransaktiovero ihan esimerkinomaisesti tältä alalta. Meille belgialaisille hallitukseni sopimuksesta, kun uusi hallitus antoi oman ohjelmansa, niin finanssitransaktiovero on sellainen kysymys, jota me ehdottomasti puolustamme. Mutta tämä totta kai täytyy toteuttaa sellaisella tavalla, että saamme riittävän tuen muista jäsenvaltioista, niin että se voisi olla realistinen vaihtoehto. Tässä on perusteet sille, miksi silloinkin, kun olemme kunnianhimoisista tavoitteista samaa mieltä, niin keinot voivat olla erilaiset. En tiedä, vastasinko teidän kysymyksenne aivan, aivan täysin. Niin, olisi hienoa, että puheenjohtaja joskus puhuisi voimakkaammin sanakääntä, mutta tietenkin se ei voi, puhua, ei voi toimia yksin. 10-20 vuotta sitten Belgia ehkä toimi voimakkaammin kuin tänä päivänä. Niin, tämä sana löyhä, laksistinen, on vähän, en oikein pidä, miten sitä käytetään. Neuvostossa, kun hyväksytään tarkistus, muutosehdotus, joka muuten taisi sekin tulla Euroopan parlamentista. Euroopan parlamentti totesi vientituista, että pitäisi toimia niin, että Näiden painotus ei ole sataprosenttinen, kun ajatellaan likviditeettisääntöjä. Silloin kun Belgian ministeri käytti puheenvuoron, niin tätä sääntöä ei silloin vielä hyväksytty. Eli kun vähennetään vientitukia 100 prosentista ajan mittaan 25 prosenttiin, onko se sitten löyhää toimintaa? Tarkoitus on taata paremmin se, että säännöt ovat voimassa ja ne noudattavat reaalitalouden olosuhteita. Meidän vientikapasiteettimme yritysten kannalta elintärkeä. Olen yleinen, ylpeä siitä, että olen voinut puolustaa tätä näkemystä. Ja se kuuluu siihen logiikkaan, jota Euroopan parlamentti on puolustanut. Tämä on sellainen esimerkki, jossa ilmeisesti neuvosto ei halunnut mennä aivan yhtä pitkälle Neuvosto ei halunnut mennä yhtä pitkälle kuin parlamentti. Oletteko te sen takia sitten jotenkin löyhempiä tässä toiminnassa? Enpä usko. Uh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Hienoa, että kerroitte yksityiskohtaisemmin CRD-direktiivistä. Te kerrotte siitä sitten lisää, kun ette ole enää puheenjohtaja maan ominaisuudessa. Niin, niin, niin, juu, juu. Hy- hyvä niin. Ja toivottavasti Voitte auttaa meitä jatkossakin joidenkin parlamentin pyrkimysten osalta. Seuraavana puheen, puhelista taisi olla Dirk van Epping. Herra van Akkere, haluaisin aluksi lämpimästi kiittää teitä Belgian valtuuskunnan nimissä, konservatiiviryhmän belgialaisten nimissä. Te mainitsitte jo tärkeimmät elementit, jotka liittyvät Belgian kilpailukykyyn. Nähdäkseni pääasiallinen raaka-aineemme niin sanotusti on maantieteellinen asemamme ja mahdollisuutemme käyttää sitä hyväksi. Tämä on merkittävä ta- tavalla vaikuttanut sekä Belgian talouteen että Euroopan talouteen. Oli mielenkiintoista kuulla, mitä te sanoitte. Vaikutti siltä, että te viittasitte kintaalla näille ongelmille ja vaikuttaa siltä, että nämä vangelmat, tai joista aiemmin puhuttiin, ovat nyt miltei jo kadonneet. Muistakaa me kuitenkin Texian tapaus esimerkiksi, joka edelleenkin aiheuttaa melkoisia vaikeuksia tänäkin päivänä. Entinen kollegamme herra Dehan on hoitanut tätä kysymystä. Hyvin suurista rahamääristä olikin kysy, kyse Dexien yhteydessä. Ja Dexia val, valtaisa myllynkivi Belgian valtion kaulan ympärillä. Ja kun tarkastellaan komission antamia kansallisia suosituksia, siellä toistuu yhä uudelleen tietyt seikat, indeksit, palkkojen liittäminen indeksiin, niin kuin sosialistikollegakin totesi. Lisäksi työttömyys, työttömyyskorvaukset suhteessa muihin maihin sekä työmarkkina osallistuminen, eli työssäkäyvien määrä, joka on kovin matala suhteessa väestömäärään erittäin voimakas rooli on myöskin Belgiassa ammattiyhdysliikkeellä. Esitin kysymyksen tätä koskien komissaari Rehnille. Hän ei kuitenkaan vastannut tähän. Minä tivasin häntä vastausta, mutta hän ei vastannut. Tarkastelenpa Saksaa kymmenen vuotta sitten. Tuolloin Saksassa tilanne oli melkoisen synkeä. Kansreli Schröder onnistui kuitenkin saamaan aikaan uudistuksia työväenliikkeen tuella. Minun mielikuvani on, että Belgiassa ammattiyhdistysliike ja varsinkin ranskan kielen ra- ammattiyhdistysliike, joka on radikaali, radikaalimpi kuin hollanninkielinen ammattiyhdistysliike, on erittäin vahvoilla. Erään ammattiyhdistyksen toimista on puhuttu hyvinkin paljon viime aikoina, silloin kun yrityksiä on suljettu, tai muuta on tapahtunut. Ammattiyhdistysliike on onnistunut lamaannuttamaan maan suurin piirtein. Ja kun kansaisia suosituksia tarkastelee, siellä yhä uudelleen jätetään mainitsematta kuitenkin AY-liike. Se on ikään kuin elefantti huoneessa, jota ei kuitenkaan mainita. Joten minun kysymykseni onkin seuraava. Voitaisiinko ammattiyhdistysliike mahdollisesti saada mukaan näihin rakenteellisiin uudistuksiin? Olisiko parempi vaihtoehto kenties vähentää AY-liikkeen oikeuksia? Eh, Meillä on sellainen tuntemus, että se mitä tässä kuvaa sitten on hiukan vanhetun taitus, puhui elefanteista huoneessa. Mielestäni se on lähtenyt jo ruhuoneesta ja se jossain safarilla nykyään kulkee valtava edistys on saatu aikaan tämän vuoden heinä, heinäkuun ensimmäistä päivästä jälkeen. Näemme, että työttömyyskorvaukset laskevat degressiivisesti. Teidän pitää miettiä myös sitä seikkaa, että työttömät voivat matkustaa jopa 60 kilometriä tai joutuvat matkustamaan, jos heille tarvitaan sopiva työpaikka. Näin ei aikaisemmin ollut. Kaikki tämän tyyppiset toimenpiteet, samoin kuin toimet, joihin olemme ryhtyneet, jotta lisäisimme varsinaista eläkeikää ja estäisimme ihmisiä siirtymästä varhaiseläkkeelle. Tietysti pitää myös kannustaa ihmiset, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä tai muuten työttöminen. Me siis pyrimme tekemään työttömyyskorvauksista alenevia. Nämä ovat kaikki huomattavia toimia, joita kuvaa jota kuvasin aikaisemmin, ja herra Alcadraui otti esille sen, että Euroopan komission sävy Belgia maaraportissa on jo sovittelevampi. Eihän kukaan tietenkään ole täydellinen, en minä sitä väitä, mutta pyytäisin kuitenkin, että muistaisitte, minkä alun perin sanoin, että tämän tyyppiset asiat eivät hoidu kuudessa kuukaudessa. Toistin monta kertaa, että tämä on pitkän aikavälin toimintaa. Ei voida sanoa, että haluaisin siirtää ongelmat sivyyn. Eihän se ole ollenkaan totta. Te sanoitte, että elefantti on vielä huoneessa. Minä toistan, ei ole enää huoneessa. Belgia on hyvin tukevasti tiellä täytäntöönpanemassa sitä, mitä suosituksissa, Euroopan suosituksissa on esitetty. Kuitenkin toistaisin emme tee tätä Euroopan komission hyväksi, vaan haluamme toimia Belgian hyväksi. Me toimimme näin, koska uskomme, että tämä on paras kriisistä pääsystrategia. Kuitenkin koko ajatus siitä, että tämä on se pelkkää fantasiaa, niin tämä on aivan väärä tulkinta. Ja te itse olette fantasian paulossa, jos puhutte vain kuudesta kuukaudesta. Kiitos. Jyrkin, halusitko sinä puheenvuoron? Minun on kyllä muitakin ihmisiä niin. Haluaisin vain tietää, onko kuenkin edustaja puhujalistalla mukana. Jyrgen siis. I've then got Philippe de Backer. Philippe de Backer, Pervanche Peresa ja Liamkin. Kuka muu haluaa vielä puheenvuoron? Minä näen kyllä sinut, Liam. Sinä olet listalla. Jyrgen. Kiitoksia, Sharon. Minäkin haluaisin viitata vielä indeksiin, indeksointiin ja vielä lisäkysymys, kuten kollega Epping. Minäkin katson, että indeksointi on tietystikin työn tekijän kannalta hieno asia. Onko se niin hieno asia muuten? Se on eri juttu. Palkan sitominen indeksiin. Kysymyskin poliittisista erittäin tärke- merkittävästä tekijästä, jolla voidaan taistaa köyhyyttä vastaan. Köyhyyden poistaminenhan on yksi unionin tavoitteista. Ja mikäli tätä peräänkuulutetaan, pitäisikö sitten tätä järjestelmää muuttaa? Miten te muuttaisitte järjestelmää ilman, että myönteiset vaikutukset katoavat samalla? Komissio on antanut Saksan liitotasavalla tasavallalle kehotuksen vahvistaa kotimaista ostovoimaa. Ja minua hieman ihmetyttääkin tämä toisaalta Saksalle annettu suositus ja sitten tämä teille annettu suositus. Ja verotus sitten se, että pitäisi suorasta verotuksesta siirtyä enemmän välilliseen verotukseen. Minun mielestäni tässä on se vaara, että ne ihmiset, joiden palkka on muutenkin matala, joutuvat maksamaan sitten enemmän veroja kuin ne, joilla on suuremmat tulot. Ja oikeastaan tämä on vastoin sitä logiikkaa, että suurituloisempien pitäisi maksaa enemmän ja osallistua enemmän valtion rahoittamiseen. Lopuksi vielä, kun tarkastelin näitä tilastoja, joita meille jaettiin, havaitsin sieltä, että Belgian tilanne on velan osalta hieman yli unionin keskiarvon, ei paljonkaan, niin tämä on niin dramaattista, mutta sitten toisaalta Belgiassa yksityinen omaisuus on suurella, suurella tasolla suurimmata tulot kotitalta kohti kuin monessa muussa jäsenvaltiossa. Ja sitten vajekysymys, vajeen purku, tätä, näihin tiettyihin seikkoihin kannattaisi kiinnittää mennä huomiota, kun vajetaan purkaa. No, yritän vastata englanniksi. Minä ymmärrän teitä hyvin kyllä saksaksi, mutta en puhu saksaa niin hyvin kuitenkaan. Uh, Ensinnäkin indeksointi. Pitää paikkansa, että jos tarkkaan katsotaan työssä käyvien köyhien lukumäärää, niin heitä on varsin vähän verrattuna muihin talouksiin jotka ovat päässeet parempiin tuloksiin. Työssä käyvien köyhien määrä on varsin rajallinen. Ja voisi jopa sanoa, että indeksointi on yksi niistä järjestelyistä, jotka varmistavat, että talouksilla on riittävästi tuloja käytössään. Kun puhutaan automaattisista vakauttajista ja näistä tilastoista, kaavioista, olette nähneet, että talouskasvun näkökulmasta Belgia on onnistunut varsin hyvin. Kenties Juuri tämän indeksoinnin ja vakauttajien kautta tämä on onnistunut. Neuvo, jonka komissio antaa, kun sanoo, että pitää varmistaa, että varmistetaan, että palkat etenevät samaa tahtia kuin tuottavuus kehittyy. Sama ohje on annettu myös Saksalle. Tämä on keskeinen seikka. Silloin kun vertailimme tilannetta Ranskan ja Hollannin välillä. Siellä ei ole indeksointia käytössä, eikä viime vuosina kilpailukyvyssä ole menetetty, vaikkakin meillä tämä indeksointi oli käytössä. Voi olla, että paljon merkittävämpää, merkittävämpiä ovat ne ongelmat, jotka voivat syntyä työehtoneuvotteluissa kuin tämä indeksointijärjestelmä sinällään. Jokaisessa maissa täytyy, maassa täytyy varmistaa, että palkkakehitys ja toisaalta tuottavuuskehitys kulkevat linjassa. Olen sama niiden mieltä, jotka sanovat, että liittyy, kuuluu kansalliseen suvereniteettiin se, miten tämä tilanne ratkaistaan. Niin kuin Eppink sanoi, Se, miten AY liike on reagoinut tai jättänyt reagoimatta näihin asioihin, se kuuluu kansallisiin kysymyksiin. Sanoisin vain, että katsotaan lopputulosta ja katsotaan, miten sosiaalisen konsensukseen päästään. Kun nyt tämä ohjelma kolmen prosentin 3 prosenttia BKT: yhden budjettivuoden aikana on saavutettu. Ei, ei monessakaan jäsenvaltiossa tämä ole onnistunut. Ja kun katsotaan sosiaalista konsensusta, yhteiskunnallista konsensusta, joka maassani vallitsee, niin minusta kyllä tällä järjestelmä on, järjestelmällä on oma arvonsa. Haluan tehdä aivan selväksi, että komissio on aivan oikeassa, kun se huomauttaa, että työvoimakustannukset ja työn verottaminen on todennäköisesti aivan liian korkealla tasolla ja sitä täytyy tasapainottaa esimerkiksi niin, että muut verotusmuodot olisivat merkittävämmässä roolissa. Mutta kun katsomme maan niin eh, budjetitilannetta ja finanssipoliittista konsolidaatiota, niin ensinnäkin on päästävä vuoteen 2015 ja saatava budjetti tasapainoon. Ja tämä jo vaatii valtavia ponnisteluja, ei pelkästään menopuolella, vaan myös osittain tulopuolella. Ja kun tätä teemme samanaikaisesti, täytyy ponnistella vielä lisää, jotta saadaan mahdollisuuksia sille, että verotus kevenee työ, voiman osalta ja saadaan työvoimakustannuksia alaspäin. Tämä tulee olemaan vaikeaa. Tässä maassa 40-50 prosenttia ihmisistä elää noin 15 kilometrin päässä rajalta, noin keskimäärin. Eli nyt vaaditaan sitä, että verotusmuutokset täytyy toteuttaa äärimmäisen huolellisesti ja älykkäästi, kun ajatellaan näitä eri kategorioita. Mutta kyllä täytyy muistaa myös se, että yritykset voivat siirtyä maan ulkopuolelle, nimenomaan kun ajatellaan pääoman verottamista. Tiedän, mikä on parlamentin kanta. Sitä arvostetaan kovasti. Parlamentti haluaa varmistaa, että on yhtäläiset toimintaedellytykset tällä alalla, mutta pitää tunnustaa sekin, että tavoitteisiin ei ole vielä päästy. Pitää ottaa huomioon, että tekemämme valinnat vaikuttavat äh, verokertymään, veropohjaan omassa maassamme, joten tämän kanssa on toimittava huolellisesti. Um, I've got to... Kiitoksia. Vielä kolme puhujaa. Philip Bucket, Pervans Perez, Liam Van Gogh. Joten suljen puhujalistan tähän. Philip. Dank ook aan de minister Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia ministeri tulostanne. Paljon on jo sanottu, enkä halua monopolisoida aikaa aikaa, jota käytetään silloin pelkään sisäpoliittisiin kysymyksiin. Kuitenkin oli jotakin kommentteja, jotka otitte esille. Kun tarkastellaan Euro- Belgiaa eurooppalaista näkökulmasta, nousee esiin kysymyksiä, joita ei ole vielä tänä iltapäivänä käsitelty. Haluaisin tietää, onko Belgia todellakin tarkastelemassa asioita pitkällä aikavälillä ja samalla pyrimme saamaan julkisen talouden tasapainon mielestäni, jos saavutamme Tavoitteena on saavuttaa tämä tasapaino vuoteen 15 mennessä. Kuitenkin ne tulee komission suosituksiin. Skenaario on aika optimistinen ajatellen vuotta 2015 ja ponnistelut, joilla pyritään säilyttämään budjettitasapaino. Tätä ei ole kaikkea vielä kunnolla määritelty, joten haluaisin tietää, mitä aikeita on esimerkiksi ajatellen tätä kasvusuunnitelmaa, josta puhuitte, ehkä tämä on parempi termi kuin stimuluspaketti. Mitä voidaan tehdä, jotta varmistetaan se, että tarvittavat muutokset tehdään? Minkälaisia ponnistuksia voidaan tehdä ja miten varmistamme, että uudistukset tapahtuvat jatkuvat seuraavien vuosien aikana? Kaikkiin näihin kysymyksiin pitää tarttua kasvuja vakaussuunnitelmassa, jota komissio la, valitus laatii, näyttää siltä, että joissakin tapauksissa toimenpiteet ovat vastoin komission suosituksesta. Toinen kysymys on hiukan teknisempi, mutta myös tärkeä. Haluaisin viitata tähän keskusteluun, joka koskee monimutkaista kysymystä valtiouudistusta maassamme Puhutaan monista eristä hallinnon tasoista, paikallistaso, aluetaso, sitten lopulta vielä federaalinen taso. Kaikilla on omat budjettitavoitteensa, jotka pitää hyväksyä. Joten kun ajatellaan, mitä on tapahtunut viime kuukausina Espanjassa, heillä on ongelmia ollut alueellisella velan, alueellisen velan kanssa. Oletteko te ryhtyneet johonkin toimiin, jotta voitaisiin parantaa kontrollia paikallisia alueellista hallinnossa ja oltaisiin yhteistyössä myös näiden hallinnon kanssa ja varmistetaan, että varoja käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Minä tiedän, että osa valtion uudistuksesta liittyy rahoituksen uudistamiseen eri tasoilla Belgiassa, mutta on erittäin tärkeää varmistaa, että alueelliset paik- paikalliset ja provinsitasot todellakin voi toimia tehokkaasti budjetin kannalta ajatellen. Haluaisin vielä lopuksi viitata kommenttiin, jonka olen kuullut näistä eh, vitan varhaiseläkkeisiin ja muihin. Joskus kun puhutaan eurooppalaisista ohjelmista, minulla on sellainen vaikutelma, että Belgia ei tee tarpeeksi sopeuttaakseen omaa uudistusohjelmaansa muihin uudistusohjelmiin muualla Euroopassa. Nyt meillä on monivuotinen rahoitussuunnitelma joka on iso askel Belgialle. Tässä siirrymme pois investoinnista vanhoihin sektoriin ja investoimme tutkimukseen ja kehitykseen, liikenteeseen, logistiikkaan, toisin sanoen juuri sellaisiin sektoreihin, jotka todellakin mahdollistavat sen, että me voimme kilpailla ja varmistaa sen, että kilpailu- ja kasvusuunnitelmamme on tehokas. Kiitoksia herra Tepakker, kiitoksia, että ette tässä pureudu pelkästään Belgian politiikkaan, vaan puhutte laajemminkin. Kysymyksenne olisi hyvin voitu esittää Belgian parlamentissakin tosin. Mä siinä kerran toistaa täällä Euroopan parlamentin kokouksessa erittäin ponnekkaasti, että Belgian suunnitelmat perustuvat EU 2020 strategiaan ja sen seuraamuksiin meidän kannaltamme. Mikäli me omaksuisimme Belgian strategian, emmekä voisi tätä älyllisesti millään tavalla perustella sen osalta, miten se myötä vaikuttaa 2020 strategian toteutumiseen, silloin koko suunnitelma olisi turha. Joka maassa ei voi olla samaa strategiaa, mutta joka ikisen kansallisen strategian täytyy myötä vaikuttaa 2020 strategian toteutumiseen saman tapaan kuin Lissabonin strategiaan aiemmin. Tämän täytyy olla poliittisena ohjenuorana kaikissa jäsenvaltioissa. Uskoakseni me olemme ottaneet onkiimme tästä strategiasta viimeisten kuuden kuukauden aikana. Lyhyenä hallintokautenamme, sitten kun vihdoinkin hallitus saatiin koottua, olemme käyttäneet kaiken ajan ja energian valtiollisten uudistusten ohella juuri tämän strategian laatimiseen. Vakaussuunnitelma on nyt esitetty ja sitä koordinointiin erittäin tarkalleen alueiden ja liittovaltion välillä Belgiassa ennen kuin se hyväksyttiin valtiollisen uudistuksen yhteydessä vaadittiin lisää alueellista itsemääräämisvaltaa myöskin finanssilainsäädäntöön. Haluttiin pykälä, että alueet ja osavaltiot ovat voimakkaasti mukana finanssipoliittisessa suunnittelussa. Ja minä olen vakuutunut siitä, että tämä toimii jo nyt käytännössä. Minulla on siellä mielikuva, että tämä on lisännyt vastuu- ja tilivelvollisuutta finanssipoliittisen vakauttamisenkin osalta tämä valtiollinen uudistus. Olen tästä hyvinkin tietoinen, kun keskustelen osavaltioiden valtionvarainministereiden kanssa esimerkiksi. Olen vakuuttunut siitä, että hekin ovat yhä tietoisempia siitä, että joka ikisen täytyy kantaa oma kortensa kekoon, ja mikäli sääntöjen noudateta, tästä tulee rapsuto sanktioita. Esititte kysymyksen, olemmeko aktiivisesti mukana tai riittävän aktiivisesti mukana eurooppalaisissa ohjelmissa ja suunnitelmissa. Vuosien mittaan jatkuvasti on kaikissa pääkaupungissa variteltu sitä, että eurooppalaisia ohjelmia ei käytä riittävästi hyväksi. Olen hämmästynyt kuullessani, että jotkut pelkiäisetkin katsovat, että pelkiäisiä ei käytä riittävästi eurooppalaisia ohjelmia hyväksi. Tämä suorastaan hämmästyttää minua. Oli miten oli. Mikäli tällainen kysymys kannattaa esittää. Tämä pätee lähinnä vain ja ainoastaan alueellisella tasolla. Kokonaisvaltainen mielikuvani on, että Belgiassa on asia hoidettu suhteellisen hyvin, varsinkin kun otetaan huomioon nykyinen ilmapiiri ja keskustelu siitä, mitä Euroopan unioni voisi tehdä budjetillaan. Minusta on hämmästyttävää suorastaan, että useissa tapauksissa Ihmisillä on täysin eri arvio Euroopan unionin talousarviosta. Jotkut sanovat, että Euroopan unionin talousarvio pitäisi olla tiukka, tarkalleen rajattu ja määritelty. Mutta samalla kun lisäämme omaa kunnianhimoamme tässä suhteessa, en usko, että tämä myötä vaikuttaa BKTLn kasvuun. Mikä tarkastaa näitä ponnistuksia, joihin on ryhdytty jo Bel- Belgiassa? EU-osallisuuden parantamiseksi. Ehkä te olette eri mieltä kuin minä, mutta minun mielestäni me olemme pärjänneet tässä oikein hyvin. Kiitos ministeri puheenjohtaja. Kysymys, joka nyt ei liity suoraan Belgiaan, vaan maakohtaisiin suosituksiin kokonaisuutena. Mehän vetoamme paremman koordinoinnin puolesta. Me olemme täysin tietoisia siitä, että nämä maakohtaiset suositukset ovat osa tätä. Mutta kun ajattelin Maastrichtin sopimuksen jälkeistä kehitystä ja näitä suosituksia maakohtaisesti, niin en ole aivan varmoja, että mikä tässä on keskeinen ajatus ja toisaalta sen suhde subsidiariteettiin. Jäsenvaltiot ja kansalliset parlamentaarikot ikään kuin ottavat sitten vastaan sen, mitä Bryssel päättää ja suosittaa. Mitä mieltä te olette Euroopan komission tämänvuotisesta harjoituksesta, suorituksesta? Minä itse tunnen tietyn jäsenvaltion varsin hyvin, tiedätte mikä maa on kyseessä, ja komissio on antanut suosituksia päivitetyn asiakirjan pohjalta, joka tulee hallitukselta, joka ei enää ole virassa sitten toukokuun. Tämä asiakirja on englanninkielinen ja missään vaiheessa tämä asiakirja ei totea, että kyse on ohjelmoinnista, joka koskee tällaista hallitusta, joka oli oikeastaan virassa vain kaksi päivää. Eihän tämä nyt ole vain kahdenvälistä toimintaa komission ja yhden jäsenvaltion välillä, vaan tämä on kollektiivista. Tietty jäsenvaltio komissio antaa omat kommenttinsa tähän varsin avankardistiseen toimintaan, jonka kautta pitäisi integraatiota viedä eteenpäin. No sitten tämä finanssitransaktiovero ja teidän hallituksenne suhtautuminen siihen. Näyttää siltä, että olosuhteet paranevat. Ja mitä sitten tulisi tuloihin tämän veromuodon kautta? Ja kun ajatellaan budjettikuriolosuhteita, joissa me elämme, Minua hämmästyttää se, että alusta lähtien, tai ainakin siitä lähtien, kun työryhmä perustettiin, äh, Van Rompuy oli tässä vastuussa 2010 lähtien, ja te toteatte, että Belgiassa finanssipoliittiset uudistukset äh, täytyy hoitaa huolella, koska ihmiset ovat lähellä rajaseutuja ja sitten voi käydä niin, että yritykset siirtävät toimintansa ulkopuolelle. Eli kyllä meillä nyt on vähän toisen suuntaan tämä liike. Meiltä lähdetään teille. Eli mitä me teemme tulopuolen tilanteelle? On puhuttu paljon Kreikan tilanteesta, mutta enpä tiedä, onko se ainut maa. Et jos todella halutaan saada julkinen rahoitus kuntoon, niin täytyy heti suoraan puuttua veropakolaisuuteen ja verojen karkaamiseen maan ulkopuolelle. Ja uudistaa verotusjärjestelmää, jotta tällaista polkumyyntiä verotuksessa ei tapahdu? Niin tähän ensimmäiseen kysymykseen haluaisin reagoida. Ja tässä esitän itse kysymyksen. Olemmeko me sitä mieltä, että komission tekemät työn tarkoituksena on antaa neuvoja hallituksille, vai olemmeko sitä mieltä, että tarkoituksena on kuvata valtioiden tilannetta, tarttua tuen suosituksiin, jotka kohdentaa näille maille. Näitähän on varsin paljon. Monia sellaisia hallituksia, jotka sanovat komissiolta, että kyllä, kyllä, te sanotte mitä sanotte. Mutta se on muiden vika, koska me juuri olemme vasta tulleet mukaan, etteikä te voida olla meillä vihaisia, koska tämähän on aikaisemman hallituksen vika. Ja poliittisen diskussekin tasolla vielä voin tämän ymmärtää ja voin vielä uskoa, että kun keskustellaan kansallisella tasolla, niin pitäisi korostaa valintoja, joita on tehty aikaisemmin, parhaimpia valintoja, joita tullaan jatkossa tekemään. Mutta miten te haluatte, että komissio laatisi jonkinlaisen arvioinnin, lähes moraalisen arvioinnin, ja totesi, että kyllä, vanhemmat, edellinen hallitus erehtyy, nyt annan teille hiukan enemmän aikaa. Ei, mielestäni ainoa tapa komissiolle olla neutraali, ainakin objektiivinen, on juuri siinä, että se antaa suositukset, jotka ovat maakohtaisia, jotka on kohdettu tietylle maalle. Me, we, country specific. Siis country specific, maakohtaisia. Kun minä olin ulkoasiainministeri, kävin Pekingissä yhdessä vaiheessa, minä selitin siellä, että kahden vuoden jälkeen, kun olen ulkoasian ministerinä, ja kun ajatellaan eh, aikaisempia, niin sitten kahden vuoden kuluttua olin 27 ulkoasiaministerin kohdassa kymmenellä sijalla kahden vuoden kuluttua. Me siis elämme mallissa, jossa vaalit seuraavat toisiaan, ministerit seuraavat toisiaan, mutta joka tapauksessa me emme, meillä ei ole mahdollisuutta harjoittaa politiikkaa, jota määritellään sen hallituksen pohjalta, joka kulloinkin valtaan tulee. Meistä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että kaikki nämä neuvot, suositukset itse asiassa ovat maakohtaisia ja mahdollistavat sen, että hallitukset voivat sitten todeta, että kyllä me otamme vaarin näistä neuvosta, mutta ikävä kyllä näin ei ole vielä tehty johtuen menneisyydestä. No suurin piirtein näin vielä voitaisiin sanoa, mutta kuitenkaan tämä ei voi olla mikään avaintekijä mitä tulee reagointiin tai mitä näihin vastataan. Sitten toinen aihe, aiheenne että tulee meidän asem kantaamme koskien vero, omia verotuloja. Te varmasti tunnette äh, oman maani aika tällaisen aktiivisen kannanoton. Me toimme logiikassa esimerkiksi, mitä tulee äh, transaktioveroon. Tämä voi olla sellainen tekijä, jonka kautta voidaan vähentää valtioiden osuuksia, ja tämäkin pitää ottaa huomioon, mutta uskon kuitenkin, että vieläkin Tärkeämpää on tietää, miten komissaari on kahta kolmasosaa yhtä kolmasosaa. Tämä on varsin mielenkiintoista älyllistä ajatellen ja hyödyllistä, mutta mielestäni ensin pitää yrittää nähdä nämä raamit, miten voidaan ylipäänsä saada tällainen transaktiovero. Tämä riippuu paljon enemmän lähes suuren enemmistön tai yksimielisyyden kannasta. Jos halutaan osallistua tällaiseen verotukseen, tämä on vieläkin tärkeämpi seikka kuin se, miten jaamme sitten nämä rahat siinä kohtaa, kun tällainen vero on tullut todellisuudeksi. Liam. Liam, ole hyvä. Merci Sharon. Um... Kiitos Sharon. Kysymykseni liittyy näihin lukuihin tässä asiakirjassa, jonka te jaatte meille niin tähän, tähän asiakirjaan, jota nyt näytän, näihin lukuihin ja kasvuennusteisiin vuodelle 2013. Täällä todetaan, että komissio ennustaa Belgialle 1,2 prosentin kasvua. Ja te itse viittaatte 1,3 prosenttiin. Ja kun tarkastellaan budjetin vajeennustetta, vaikuttaa siltä, että komissio ennustaa sen alle, alle 3,3 prosentin luokkaa. Ja teidän palvelunne viittaa lukuun 2,1 prosenttia. Miten te selitätte nämä erot lukujen välillä? Koska tämä on hieman äh, hankalaa, tämä lukujen erilaisuus ja laskenta tavata, koska komissiolla – on tietty arvovalta näissä luvuissa, ja, ja minun mielestäni kolmissa luvut ovat ne, jotka tässä ovat päällimmäisenä. Ja 3,3 prosenttia, niin mikä on tämä luku, niin silloin tämä riski on suurempi, koska eurovyöhyke on lamassa, ja tiedetään, että kaikki, kaikissa eurovyöhykkeen maissa mukaan Belgiassa saattaa olla, että vaje vain kasvaa. Ja kysymykseni on poliittinen luonteeltaan, ja se on seuraavan kaltainen Noudatatko italialaisten ystävienne esimerkkiä? Italiassa on sanottu, että kolmesta prosenttia pitäytyminen, 3 pitäytyminen ei ole mahdollista, ellei sitten ryhdytä merkittäviin lisäsäästötoimenpiteisiin. Katsotteko te, että te pidätte kiinni tästä tiukasta kannanotosta ne kolme prosenttia vuonna 2013? Ja mikäli näin on, mihinkä säästötoimiin te ryhdytte? Leika, leikkaatteko te menoja ja mitä menoja te leikkaatte? Vai aiotteko pikemminkin lisätä tulopuolta, esimerkiksi alveeta? Eikö tässäkin olemassa sellainen vaara, että elpyminen tästä kärsii, koska alveen nostaminen väijämättä vähentää kulutusta? Kiitos kysymyksestä. Tämä dokumentti ei ole meitä peräisin, vaan kenties teidän yksiköistänne. Ilmaisin jo, että kun ajatellaan 2011 lukuja, niin asiakirjassa on virhe. Meidän vajamme oli 3,7 eikä 4,2, niin kuin asiakirjassa ilmaistiin. Tämähän kuuluu oikeastaan tähän kokonaislogiikkaan, kun niin sanottuja Belgian lukuja ja toisaalta komission lukuja vertaillaan, niin ette todennut sitä, että IMF ja OECD ovat pikemminkin Belgian lukujen suunnassa. Tässä taitaa olla jonkinlainen sodankäynti, joka on kuitenkin ihan hyödyllinen loppujen lopuksi. Ilman minkälaista ironiaa on todettu, että tilanne on sellainen, että kun todetaan, että Belgia on yli kolmen prosentin, niin ei tämä mitenkään helposti tapahdu. Me olemme esitelleet realistisia lukuja, ja nyt tiettyjä kysymysmerkkejä sinne kyllä täytyy laittaa, mutta me olemme aivan valmiita keskustelemaan siitä, mitä me tällä hetkellä teemme, mitä me toteutamme. Mutta aivan selvää on, että 2013 me olemme 2,15 luvuissa, eli rajan alapuolella, paremmalla puolella. Ja sitten 2014 näemme, että tuloksiin on päästy. Ja komission luvut pohjaavat ennen kaikkea äh, yksiköiden välisiin neuvotteluihin. Tämä täytyy hyväksyä, vaikkakin siihen liittyy tiettyjä pieniä kysymysmerkkejä. Esimerkiksi äh, veropetosten vastainen taistelu on huomioitu – varsin huomattavalla tavalla budjetissamme 700 miljoonaa euroa. Ja on totta kai aivan asianmukaista, että komissio on aiemmin todennut, että lukuisia kertoja hallitus on todennut, että no nyt puuttuu vielä 500 miljoonaa ja pannaan tänne nyt sitten veropetosten välttäminen ja sitä kautta löydetään. Voin taata, että omassa maassani on tehty jo huomattavia päätöksiä lainsäädännöstä, joista on jo äänestetty, joilla on todellinen vaikutus ennen kaikkea verokertymään. Joka tapauksessa Pyydän teitä esittämään saman kysymyksen. Miksi IMF ja OECD uskovat ja miksi komissio toisaalta on näin paljon varauksellisempi lukujen suhteen? Eli tässä ajan mittaan he toteavat, että, että meidän tavoitteemme myös ajan mittaan, toteutuvat. Tämähän toteutui myös vuonna 2011. Meillä oli lukuja, alkuun 4,2 prosenttia vajetta ja sitten todellinen luku oli 3,7. 0,5 prosenttiyksikön ero, eli ihan huomattava ero verrattuna alkuperäiseen ennusteeseen. Mutta en minä lähde kritiikkiä tähän lähestymistapaan esittämään, koska jäsenvaltion tehtävänä on sitten perustella antamansa näkemys lukujen valossa. I'm getting signals that the commission... Nyt ilmeisestikin komissio haluaa esittää puheenvuoron ja selittää lukujaan, mutta ihan lyhyesti vain, mikäli tämä onnistuu. Kiitoksia, että saan puheenvuoron. Minäkin puhun varsin lyhyesti täsmällisistä teknisistä kysymyksistä. Kun tarkastelee komission ennusteita erityisesti jatkossa, nyt puhumme vuodesta 2013, on erittäin tärkeää mm, yhteyttä meidän ja IMFn arvioiden välillä. Me puhumme, että jos ei poliittista toimita muuta, niin mikä skenaario on syntynyt, tämä voi voi olla juuri niin kuin varapääministeri sanoi, kun nähdään, miten toimenpiteitä toteutetaan. Iso ero tulee siitä, että emme ota huomioon sitä, että tulee olemaan budjetti. Me emme ennalta arvioi, me vain puhumme vajeesta, otamme huomioon talouden tilanteen, jos näin jatketaan, mutta me kaikki tietysti tiedämme sen, että budjetti tullaan laatimaan ja toimenpiteitä ja kehitys saadaan aikaan, kun te luette komission edustetta tulevilla vuosilla pitää olla erittäin varovainen. Siis me emme usko, että välttämättä väitä, että vaje tulee olemaan mutta jos näin jatketaan, niin tämä tulee olemaan vaje, mutta tietysti erot voivat olla paljon kapeampiakin. IMF kutsuu normatiivisessa skenaariosta, että he kuvittavat, mikä budjetti tulee olemaan, ja silloin tämä on paljon lähempänä ehkä tulevaisuutta. Thank you very much. So, so... Kiitoksia paljon. Tämä oli ennuste jos ei oteta huomioon sellaisia toimia, jotka kenties ovat jo tuloillaan taikka suunnitteilla. Ehkä tämä selvensi hieman, ehkä. Kiitoksia tästä täsmennyksestä ja kiitoksia paljon ministerille siitä, että hän oli täällä tänään. Te olitte nyt toinen maa, joka käytti tilaisuutta hyväkseen ja tuli puhumaan valiokunnallemme puheenjohtajamaiden lisäksi, joiden on pakko tulla. Me kehittelemme vielä tätä vuoropuheluprosessia, mutta joka tapauksessa tämä oli erittäin hyödyllistä. Ja olen varma, että tämän vuoropuhelun merkitys tulee vielä kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Ja vertaispaine tulee kohdistumaan sitten kaikkiin taloushallinnon parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Euroopan talouden ohjausjakso onnistuu niin, että pystytään välttämään ongelmilta, eikä sitten jälkikäteen tarvitse ryhtyä paljon drastisempiin toimiin sitten, kuin ongelmia on jo aiheutunut. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Kiitos paljon. Nyt voimme pitää aivan pienen tauon tähän väliin. Odottelemme, että ministeri ensin poistuu paikalta. Okay, thank you everybody. Kiitoksia kaikille. Uskoakseni me voimme nyt jatkaa kokoustamme. Tässä yhteydessä halusin vielä palata puheenjohtajan ilmoituksiin. Kiinnelain direktiivin osalta toimitettava äänestys oli asia, jota käsiteltiin Karpa-direktiivin äänestys, oli viime viikolla. Anten Sanchez Presego on todennut, että hän aikoo mennä kolmikantaneuvotteluihin neuvoston ja komission kanssa. Ja pyrkimyksenä hänellä on päästä sopimukseen ensimmäisen käsityksen aikana vielä. Normaali menettely on, että neuvottelumandaatti laitetaan mietintöluonnoksen muodossa ja sitä äänestetään ja puheenjohtaja, esittelijä, varjoesittäjät muodostavat meidän neuvottelutiimimme. Työjärjestyksen artikla 50 tarkoittaa sitä, että IMKon esittelijä niin ikään pääsee mukaan kolmikantaneuvotteluihin ja osallistuu. Hänen kannataan relevanttien asioiden käsittelyyn. Eli ei kukaan vastusta, silloin neuvottelut hoidetaan tältä pohjalta. Mikäli on mitään kysyttävää, niin esittelijä on kyllä paikalla vastaamassa kysymyksiin, vai on, ovatko kaikki samaa mieltä? Kukaan ei tunnu pistävän hanttiin, joten näin me toimimme. Kiitoksia Antoliinille. Nyt voimme sitten edetä kohtaan neljä estylistalla. Kyse on vakausjoukkolainojen käyttöönoton toteutettavuudesta. Esittelijänä toimii Silvi Goulard. Silvi esittelee mietintöluonnoksensa ensin. Ole hyvä. Merci à tous. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille. Olen tyytyväinen, että me voimme käydä tänään tätä keskustelua, vaikkakin aihe on huolestuttanut meitä jo Sixpackin yhteydessä, josta on annettu päätöslauselma, josta täysistunnossa äänestettiin 15. päivä viime kuuta. Tässä mietinnössä minä halusin aivan selkeästi ottaa kantaa oikeastaan näiden kahden ääripään välillä – Toisaalta on niitä, jotka esittävät eurobondit, eurovelkakirjat jonkinlaisena ihmelääkkeenä, ratkaisuna niin, että vapauduttaisiin liian raskaista uudistusvaatimuksista. Tämä ei ole oikea tapa esitellä näitä välineitä. Se ei ole mikään ihmelääke, joka mahdollistaisi sen, että väisteltäisiin tiettyjä julkisen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä olisi myös ylitseampuvaa sulkea pois ikuisesti kaikki tällaiset velkaan puuttuvat toimenpiteet silloin, kun kuitenkin pidetään kiinni tietyistä järkevistä syistä, jotka lyhyesti luettelen. Minun mielestäni tärkeintä on se, että me olemme myönteisiä, niin kuin parlamenttikin on äänestänyt. Kannatamme siis laajasti budjettikuria, joka pohjautuu likvideille markkinoille. Tietenkään yksittäisten jäsenvaltioiden tilannetta me emme katso varsinaisesti, mutta kaikessa täytyy huomioida jäsenvaltioiden suorituskyky, suoritukset. Jäsenvaltioiden välillä euroalueella on eroja, jotka osittain liittyvät tästä tuottavuussuorituskyvyn eroista – ja ne toimivat jonkinlaisena kannustimena budjettikurille, mutta toisaalta voi käydä myös niin, että tietyt jäsenvaltiot tekevät vaikeita uudistuksia ja sitten niiden on vaikea saada markkinoilta enää rahoitusta. Kun esimerkiksi keskustelemme vakuutuslaitosten tai eläkerahastojen kanssa, niin ne tarvitsevat välineitä, jotka ovat likvidejä, vakaita, varmoja, eivät liian riskialttiita, mutta jotka, jotta kuitenkin tuottavat riittävästi tuottoa. Ja vielä yksi perustelu, joka on hyvin tärkeä, on mahdollista EKPn mandaatin mukainen toiminta niin, että sen ei tarvitse lähteä tuntemattomalle maaperälle ainakaan pysyvästi. Siitä syystä, että EKP on siinä tilanteessa, että se oikeastaan poliittisen järjestelmän toimimattomuutta korvaa omilla toimillaan. Eli tässä tilannekatsaus siitä, missä me olemme. Ja nyt investoijat, sijoittajat ovat äh, huolestuttavalla tavalla kiinnittäneet liiallista huomiota valtion velkaan pelkästään. Tämä ei tietenkään ole sen mukaista, mihin me haluaisimme päästä toiminnassamme. Mietinnössä korostan sitä, että velka yhteisvastuullistettaisiin. Tätä ei voi tietenkään ottaa minään kevyenä päätöksenä. Se on raskas päätös, joka asettaa tietyille jäsenvaltioille aivan erityisiä vastuita. Olen käynyt Saksassa ja olen kuunnellut suomalaisia, alan, ulkomaalaisia, itävaltalaisia ja niin edelleen. Heillä on tiettyä vastentahtoisuutta. Moraalikadon välttämiseksi eh, kuitenkin tähän suuntaan pitäisi mennä. Sen takia meillä on etenemissuunnitelma, jonka tarkoitus on rauhoitella niitä ihmisiä, jotka toteavat, että on juridisia esteitä. Tämä pitää paikkansa erityisesti artiklasta 25. Tietyissä jäsenvaltioissa voi myös olla juridisia ongelmia. Humboldt-instituutti on tuonut esille äh, ongelmia. Täytyy tutkia, minkälaisia ongelmia nostetaan esille Saksan julkisessa keskustelussa. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että saksalaiset unohtavat sen, että jos me emme löydä ratkaisua, joka olisi välitön ja laaja vaikutukseltaan, niin sitten syntyy sellaisia vaikutuksia, jotka koskevat koko euroaluetta. Mitä sitten järkevässä aikataulussa voitaisiin toteuttaa? Tässä oikeastaan on kahden tyyppisiä ratkaisuja, joista nyt keskustellaan. No, toki muitakin on, mutta olen joutunut tekemään valintoja. Ensinnäkin tällainen niin sanottu pelastusrahasto, velan purkurahasto, kenties olisi parempi ilmaus, joka mahdollistaisi se, että velka olisi yhteisvastuullinen, yhteinen, mutta ajallisesti rajoitettu Tämän rahaston tarkoitus olisi ikään kuin lunastaa velat, kadottaa ne. Ikään kuin itse tuhoutuvasti velka purettaisiin. Ja tarkoitus olisi taata se, että 60 prosenttia ylittävä velka tällä tavalla lunastettaisiin. Tästä on myös täysistunto äänesti Zubekin yhteydessä ja tämä on yksi askel tähän suuntaan. Ja totta kai se asettaa velvoitteita osallistuville maille vakuuksien suhteen, tiettyjen kansallisten verotulojen käytön suhteen. On myös toinen radikaalisti erilainen ratkaisu, niin sanottu Eurobills, euroalueen yhteiset lyhytaikaiset velkakirjat ratkaisu. Ja siinä puhe on hyvin lyhyen aikavälin velasta. Ja toisin kuin tässä ensimmäisessä ratkaisussa, jossa pyritään löytämään 25 vuoden mittainen ratkaisu. Tämä puolestaan on hyvin lyhyen aikavälin ratkaisu ja tarkoitus on pitää yllä likviditeettiä markkinoilla. Minä en ole tehnyt päätöstä tässä asiassa, koska meidän täytyy keskustella vaihtoehdoista yhdessä. Nämä logiikat eivät ole toisensa poissulkevia. Ne molemmat aivan vilpittömästi sanottuna sisältävät sekä etuja että haittoja. Ensimmäisessä tapauksessa markkinoille annettaisiin viestiä, että me olemme valmiita tekemään yhte, yhdessä työtä 20-25 vuoden aikajänteellä euroalueella. Tällä on omat etunsa ja tietyt maat voisivat todella ratkaista tämän velkaantumisongelman. Toisaalta taas on päinvastaisia etuja, jos toimitaan lyhyellä aikavälillä. Se liittyy siihen, että jos ei haluta sitoutua tiettyihin pitkän aikavälin toimiin, niin, niin heille se sopisi ja markkinoille saataisiin hyvin lyhyellä aikavälillä tällaista yhteisvastuuta. Eli etuja ja haittoja on molemmissa järjestelmissä, myös yhdistelmäratkaisuissa. Minä haluaisin korostaa sitä, että pitää olla tietoinen siitä, että nyt me emme saa ratkaisua niiden maiden tilanteeseen, jotka ovat jo sitoutuneet vakaviin uudistuksiin. Jotkut ovat tehneet institutionaalisia uudistuksia, ajattelen tässä Italian aivan erityisesti, ja sitä, mitä Espanjassa nyt tapahtuu, toisaalta keskusvallan ja toisaalta alueiden välinen vallanjako. Eli todellakin perustavanlaatuisia uudistuksia on käynnissä ja on tärkeää, että tässä prosessissa me olemme tukena prosessit eivät ole vielä päätöksessään. Ja jos epävakautta tulee, niin siitä joutuvat sitten kärsimään koko Euroalue sekä pohjoinen että etelä. Mainitsin mietinnössäni vain muistin virkistykseksi, että kyse on siitä, että käyttäisimme EVM tai ERVVtä välineenä. Ja totta kai nämä välineet voivat toimia myös velan liikkeeseen laskussa. Nämä välineet ovat olemassa. Niihinkin liittyy tiettyjä vastuuongelmia, tilivelvollisuuskysymyksiä parlamentin näkökulmasta, jotka täytyy mainita. Toinen mahdollisuus lyhyellä aikavälillä on se, että toimitaan nykyisen perussopimuksen puitteissa. Meillä on tämä niin sanottu sinisten joukkolainen ehdotus vuodelta 2010, mainitsin tämän. Lunastusrahastohan on oikeastaan tämän sinisen joukkolainan äh, jatkoa. Muistutan, että kyse tässä on siitä, että äh, alle 60 prosentin velka olisi ikään kuin yhteisvastuullistettu. Ei siis koko velka. Tässä on pieni pieni ongelma, jota ei niitä huomiota, mutta ne, jotka ovat korostaneet tätä ratkaisua, niin Jakob von Weizsäckerin ja muiden ehdotuksissa, joita on nyt kehitelty, tällaiset innovaatiot voi, voisivat toteutua myös nykyisen perussopimuksen pohjalta. Edelleenkin meillä on tämä etenemissuunnitelma. Jos me haluamme päästä todellisen velan yhteisvastuullistamiseen, niin aivan selkeästi tot, totean, että tässä on vaihe, joka vaatisi perussopimuksen muutosta. Se totta kai pitäisi valmistella huolellisesti ja sen takia nostinkin esille ajatuksen siitä, näen, että herra Langen on nyt rauhoittunut, on vakuuttunut siitä, että tämä vaihe ei tietenkään ole mikään helppo vaihe tietyssä vaiheessa ei edes uskottu, että yhteinen valuutta voisi olla yhteinen. Kyllä tätäkin vaihtoehtoa voidaan työstää. Delorin komissio pitäisi elvyttää henkiin ajatuksena. Pitäisi ottaa huomioon se, että aikoinaan Delorin komitea sisälsi sihteeristön ja jäsenvaltioiden edustajat Kenties kaikki eivät tätä muista, mutta myös kansalliset keskuspankit olivat tässä keskeisessä roolissa. Totta kai nyt tässä pitäisi toimia EKPn kautta ja Euroopan parlamentti huomioiden. Minä halusin korostaa sitä, että tämä vaihe olisi sellainen, että eh, teknisesti sitä pitäisi käsitellä, mutta ei pidä myöskään unohtaa poliittista ulottuvuutta. Ja todennäköisesti tähän liittyy sitten eh, Eurooppa eurooppalaisen velkaviraston luominen ja tällainen päätöksentekomalli euroalueella. Halusin osoittaa, että tämä vaihe voi olla varsin juhlallinen, eikä siihen päästä ihan noin yön ylitse kädenkäänteessä. Keskusteluja on käynnissä ja Mario Draghi itse parlamentissa vaati keskipitkän aikavälin visiota kysymykseen. Meillä on työryhmä, joka pohtii yhdessä Barroson, Junckerin, Raakin ja Van Rompöin johdolla sit näitä kysymyksiä. Ja sielläkin ryhdytään pohtimaan tätä poliittista unionia, budjettipoliittista unionia. Toki ajatus on vielä varsin hämärä, eikä se vielä paljonkaan meille kerro, mutta joka tapauksessa, kun ajatellaan Saksan roolia ja kanslerin roolia, niin tässä pitäisi pohtia asiaa pidemmällä aikavälillä. Halusin osoittaa mietinnössä, että toistaiseksi Euroopassa on taipumus puhua kansallisen velan yhteisvastuullistamisesta toisin kuin mitä on tapahtunut edellisessä vaiheessa, mitä on tapahtunut muun muassa Yhdysvalloissa. Kun ajatellaan Yhdysvaltoja, niin siellähän tehtiin aivan toisenlainen valinta. Muistuttaisin vain siitä, että siellä toimittiin niin, että ei haluttu, että osavaltiot puuttuvat toistensa tekemisiin, eli Kalifornia ja Florida eivät esimerkiksi sisäkannut toistensa asioihin. Amerikkalaisessa järjestelmässä osavaltiot ovat vastuussa budjetin hoidostansa – siellä ei ole tällaista pelastusmahdollisuutta. Ne voivat ajautua maksukyvyttömäksi ja tämä liittovaltiomalli on paljon pidemmälle viety. Osavaltiot muodostavat liittovaltion. Minä kuitenkin olen hieman peloissani siitä, että tässä mentäisiin äh, aivan toisenlaiseen järjestelyyn, joka menisi tavallaan pidemmälle. Amerikkalaiset ovat luoneet liittovaltion budjetin, liittovaltion velan ja toisaalta sitten on osavaltiot, joilla on omat budjettinsa. Mietinnössä minä pyrin tekemään eroon, identifioimaan erilaiset ratkaisut ja osoittamaan jokaisen ratkaisun edut ja haitat. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen tehnyt rakentavaa yhteistyötä. Totta kai mietintö on tehty minun vastuullani, mutta yhteistyö on ollut äärimmäisen mielenkiintoista. Me kaikki jaamme huolen siitä, että meidän täytyy ottaa huomioon tietyn, tiettyjen jäsenvaltioiden vastentahtoisuus asian suhteen. Onko yhteisiä vakuuksia. Ja täytyy huomioida myös se, että euroalue on äärimmäisen vaikeassa jamassa tällä hetkellä. Ja jos meillä ei ole keskipitkän aikavälin yhteisiä suunnitelmia, niin meidän täytyy muistaa se, että lyhyellä aikavälillä asia voi kaatua niiden eh, niskaan, jotka eivät sitä suinkaan ole ansanneet. Toivon, että me pääsemme eh, hyväksymään sellaisen tekstin, joka voi toimia motivoijana sekä neuvostolle että komissiolle. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt annan puheenvuoroja Varjo esittelylle. Diavo ensin EPPn puolesta. Olkaa hyvä. Eu queria começar por agradecer à relatora apresentação. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen alustuksestaan ja siitä työstä, jota hän on tehnyt. Kiittäisin häntä myöskin hänen avomielisyydestään, jolla, jota hän on osoittanut keskusteluiden yhteydessä meidän parjoesittelyiden kanssa. Ratkaisuja on erilaisia. Lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Niiden välillä täytyy tehdä valintoja. Tietystikin kansanpuolue haluaa olla intensiivisesti mukana keskusteluissa, mutta meillä on tietyt ennalta ehdot. Esimerkiksi ensinnäkin budjettikurista täytyy pitää kiinni. Valtion talouden täytyy olla kunnossa, tasapainossa ja kolmanneksi me haluamme pitää kiinni siitä, että finanssipoliittisesta unionista pidetään ajatuksen tasolla vähintäänkin kiinni vasta sitten kun taloutta on saatu konsolidoitu, mikäli rakenteellisia ratkaisuja on saatu aikaan ja tasapaino saavutettu, vasta sitten voi saada aikaan kestävää kasvua. Muuten tämä ei onnistu. Eurovyöhykkeen vakaus voi onnistua vasta, kun nämä perusedellytykset ovat toteutuneet. Meidän täytyy voida keskustella näistä kaikista asioista hyvin vakavasta hengessä. Tiedämme tietystikin, että kaikki riippuu myöskin poliittisista olosuhteista, ei pelkästään taloudellisista olosuhteista. Kyse myöskin finanssipuolen vakaudesta ja myöskin tietyistä oikeudellisista puitteista mukaan luettuna perussopimus. Kun me tarkastelemme tehtyjä ehdotuksia, asiat täytyy hoitaa samaan tapaan kuin Sixpackin yhteydessä ja Tupakin yhteydessä toimittiin kun on päätöksenteosta kyse. Kaikki muistavat että vielä noiden kahden yhteydessä käydyt keskustelut. Tuolloin sovittiin, että komissio ensin tekee tutkimuksen ja tämän pohjalta sitten toimitaan. Olen jo puhunut tuo kahden kesken esittelijän kanssa, enkä halua tarkalleen käydä lävitse kaikkia seikkoja, koska hän jättää puheen muillekin kollegoille. Toteaisin vain, että muistuttaisin kaikkia siitä seikasta, että kyse on eurooppalaisesta kriisistä ja eurooppalaisista ongelmista. Siksi ratkaisujenkin täytyy olla eurooppalaisia. Ei asioita voi ratkaista yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla. Tätä minä haluaisin painottaa. Sooloratkaisut eivät toimi. Ilomielin odotan nyt yhteistyötä esittelijän kanssa ja myöskin nyt alkavaa keskustelua. Thank you. Um... Kiitoksia. Sikluunan nimissä puhuu ilmeisestikin Pervanche. Uh, Kiitoksia. Voisitko panna minut listalle myös omissa nimissäni, koska nyt luen vain Edwardin kannanoton. Luen tämän vain tätä suoraan. Hyvä puheenjohtaja siis. Ensinnäkin haluaisin onnitella Rova Gularia kovasta työstä, jota hän tekee tämän mietinnön parissa. Niin ST-varjoesittelijänä minun täytyy sanoa, että Minua rohkaisee tämä tekstiluonnos ja olen pitkälti samaa mieltä tästä suunnasta. Kuitenkin erityinen huolenaihe meille liittyy kohtaan kahdeksan, joka näyttää puhuvan säästötoimista tarkemmin. Meistä toinen osa tätä kohtaa pitäisi poistaa. Mitä tulee liitteeseen? Meillä on joitakin kysymyksiä. Täytäntöönpano kalenterissa aikarajoissa on selvää, että kun siirrytään kohti järjestelmää, joka on yhteisvastuulliset joukkolainet, tulee vaatimaan yksityiskohtaista toimintaa vähän samalla tavalla kuin EU-jäsenyydessä. Tähän liittyy myös kysymys, liittyvät siihen, miten tällainen lunastusrahasto ehkä toimisi. Liiallinen velka, olisiko se yhteisvastuullista edelleen? Miten voisimme ottaa käyttöön lyhytaikaisesti joukkoille samanaikaisesti kuin tämän lunastusrahaston. Mikä järjestelmä voidaan perustaa ilman, että tarvitsee muuttaa perusopimuksia? Onko tässä jonkinlainen rooli ECML eurobondit eivät ole tämän kriisin avain, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä, jos ratkaisevan tärkeitä, jos haluamme välttää tulevaisuuden kriisit. Yksi rakenteellisista ongelmista euroalueella on siinä, että se on vain niin vahva kuin sen heikoin jäsen. Tuloks, tuloksia on nyt nähty viime vuosina. Velkakustannukset heikommissa maissa ovat nousseet ja ylittäneet kestävän tason. Kuitenkin huolimatta siitä, että ollaan lamassa ja vahvin, vahvimpien maiden velkakustannukset ovat laskeneet. Euroopan voi toimia vain, jos tehokkaasti tartumme moraalikatoon. Budjettikuri on ennakkoedellytys ja täytyy olla tällaiset mukaan tulo- ja poisjäämiskriteerit. Tämä kriisi on nyt jatkunut aivan liian pitkään ja pitkälti tämä johtuu siitä, että EU-johtajat eivät ole onnistuneet olemaan rehellisiä näistä uudistuksista, joita kuitenkin tarvitaan. Meidän valiokuntamme pitää osoittaa tietä. Eurojoukkolainat eivät ole mikään kaiken ratkaiseva keino, mutta ne ovat osa pitkän aikavälin tulevaisuutta euroalueella. Um, right now we have... Kiitoksia. Seuraavana sitten Ashley, eikö niin? Sinä taisi tulla puhujalistalla. If I could just say a couple of words on behalf... Jos puheenjohtaja, kenties muutama sana Epikin nimissä, joka on varjoesittelijä. Ja sitten muutama oma kommentti, niin ei tarvitse toista puheenvuoroa pyytää. Ryhmäni on tyytymätön tähän mietintöön ja koko ajatukseen velan yhteisvastuullistamisesta ja vakausjoukkolainoista. Meidän näkemyksemme on sellainen, että lunastusrahastoajatusta pitää analysoida asianmukaisesti EKPssä. Suuri riski tässä järjestelyssä on, että ne muutamat jäsenvaltiot, joilla nyt on kolmenaan luokitus, joutuisivat heikompaan luokkaan, koska niillä olisi sitten vastuullaan isommat riskit ja isommat velat. Kyse on myös moraalikadosta, jonka myös Sikluuna nosti esille omissa kommenteissaan. Minkälainen kannustin on niille valtioille, jotka ovat vaikeuksissa, menoleikkauksissa, kun ne sitten kuitenkin tietävät, että viime kädessä voivat sitten Saksan luottokorttia vinguttaa. Syy sille, että velkakriisi on syntynyt, on se, että liian monet maat ovat käyttäneet liian paljon liian pitkään. On hämmästyttävää, että vieläkin jotkut poliitikot sanovat, että tapa päästä tästä ongelmasta eroon on ikään kuin käyttää lisää rahaa. Jos vain voisimme ottaa vakausjoukkolainat ja eurolainat käyttöön, niin sitten kaikki olisi kunnossa, koska rahan kulutusta voitaisiin jatkaa. He eivät näytä ymmärtävän sitä, että syy miksi tässä sotkussa nyt ollaan ja syy miksi Kreikka on vararikossa, niin siellä on liian kauan käytetty liian paljon rahaa. Yksi seikka, jota Silvi Goulart ei nostanut mietinnössä esille, on yhtenäisvaluutta kysymys ja se, miten se otettiin käyttöön. Hän ei esittänyt yhtä kommenttia. Hän sanoi sen, että tietyssä vaiheessa emme ajatelleet, että yhtenäisvaluutta olisi mahdollinen. Ajatteleeko hän, että se nyt toimii? Eihän se ole mahdollinen, jollei ole yhtä ja ainoaa valtiovarainministeriä, joka päättää sitten menoista ja verotuksesta. Ja näin ollen myös velkojen yhteisvastuullistamisesta. Tällä hetkellä Kreikan kriisi on nyt levinnyt Espanjaan ja muihin maihin, ja me näemme, että yhtenäisvaluutan ongelmat juontavat siihen, että se alun alkujaankin koostettiin huonosti. Tässähän oikeastaan tässä mietinnössä käsitellään seuraamuksia siitä, niitä seuraamuksia, jotka juontuvat euron käyttäenotosta, eikä niinkään puhuta ratkaisuista. Minusta näyttää siltä, että jos yhtenäisvaluutta tästä selviää, niin syntyy sitten valtavia tulosiirtoja äh, Saksasta ja Hollannista nettomaksajilta muille maille. Ja tämä on sitten pysyvä asiaintila. Taikka sitten tietyt maat jättävät euroalueen. Näyttää siltä, että tämä keskeinen kysymys ei ole tullut käsitellyksi. Saksan hallitus sanoo, että se haluaa Kreikan ja muiden pysyvän eurossa, mutta eivät ole valmiita kirjoittamaan näitä suuria sekkejä, jotta Kreikka siellä pysyy. Sitten on poliitikkoja Kreikassa ja muualla, jotka sanovat, että kyllä me haluamme eurossa pysyä, mutta emme ole valmiita tekemään riittäviä uhrauksia. Kyse on siitä, että yhtä aikaa halutaan, halutaan kaikki eikä olla valmiita tinkimään mistään. Silvi, mietintö kokonaisuutena on sellainen, että ryhmäni ei ole kovinkaan innostunut siitä. Tämä tuskin tulee yllätyksenä. Se toki sisältää kompromisseja. Tämä nyt on onnettelu. Tämä on myönteinen asia, mutta siinä ei puututa perustavanlaatuiseen kysymykseen, eli nykyinen rakenne, joka yhtenäisvaluutalla on. Ja edelleenkin liian monet poliitikot eivät ole valmiita olemaan riittävän rohkeita ja puhumaan joko valuutan hajoamisesta tai todellisesta finanssipoliittisesta unionista. Ulkopuolisesta näyttää siltä, että euroalueen mailla on tässä oikeastaan tienhaara kyseessä. Ja on hyvin vaikeaa tehdä valinta, joka nyt sitten aiheuttaa nämä kaikki ongelmat. Kiitos puheenjohtaja. Um, and the next, Philippe. Seuraavaksi sitten eh, Philippe. Et vient dire juste à la fin de son exposé. Kiitoksen samaa mieltä Ashleyn kanssa. Itse asiassa meidän täytyy valita, mille tielle lähdetään. Ja mikäli ei valita tietää, tämä pahentaa kriisiä. On täysin samaa mieltä. En ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, mihin suuntaan kannattaa mennä. Kiitoksia Silville erinomaisesta mietinnöstä. Uskoakseni tämä osoittaa, mihin suuntaan kannattaa lähteä. Trichelta haluaisin siterata erästä lausetta. Meidän eurooppalaisten kohtalot ovat nivoutuneita toisiinsa. Olemme kaikki riippuvaisia toisistamme. Kyse ei pelkästään siitä, että hoidetaan tämä kriisi, vaan ylipäänsä uudella vuosisadalla, mikä halutaan onnistua, emme onnistu yksin, voimme onnistua, joko yhdessä ja ja sitten, sitten menettää tämän AAA-luokituksenne näin ra- raasti sanottuna. Kun tarkastetaan finanssipoliittista unionia Silvien sanojen mukaan ja yhteisiä sääntöjä, yhteisiä tavoitteita, yhteisiä menoja, niin minun mielestäni budjetissa on kyse aina tulo- ja menopuolesta ja säännöistä ja tavoitteista ja yhteisistä menettelmistä myöskin tulojen ja menon osalta. Ja toisaalta myöskin kilpailusta on kyse, mutta yhteistyöstä. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pitää keskinäistää ver- velkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että velkaa pitää hoitaa yhteisellä tavalla. Ja rahoitussektori ja pankkiunioni ja uudi- se, että uudistetaan rahoitusmarkkinat ja riskit ja sitoumukset velvoitteet keskinäistetään. Tämä olisi ilman poliittista unionia. Yhde, yhdys, Yhdysvaltain vallankumouksen yhteydessä että ei verotusta ilman, että voi, on edustuksellisuutta. Voisi vaikuttaa asioihin. Yhteistä rahoituspolitiikkaa ei voi syntyä ilman yhteistä poliittista päätöksentekoa. Minun mielestäni sinä Silvi argumentoit sen puolesta, että yksi elementti pitäisi olla yhdessä, mutta ei muita. Esimerkiksi mikäli halutaan keskeistä verkaa, mutta ei mitään muuta, niin tämä ei onnistu. Päinvastoin, mikäli halutaan finanssipoliittista kuria, kurinlaisuutta yhdessä, ja sitten ei välttämättä haluta muuta, esimerkiksi verokilpailua. Minun mielestäni tämä on äh, älyllisesti hieman kiiroutunut ajatus. Ja tässä ei haluta tehdä vaikeita poliittisia päätöksiä, ottaa sitä poliittista vastuuta. Ja mihin suuntaan sitten halutaan mennä? Uskoakseni minulla on tässä, minä olen tästä eri mieltä kiireisyyden osalta. Minä en usko, että kaikki nämä säännöt ja kaikki nämä elementit vielä riittävät siihen, että esimerkiksi Kreikan tapauksessa pystytään tekemään yhä nopeammin päätöksiä, jotka työtä terva, koska nyt kriisin alusta on kulunut neljä vuotta ja päätöksiä on vain lykätty ja lykätty. lykätty. Mikäli meillä on ollut jo rohkeutta tehdä rohkeita päätöksiä aiemmin tänä päivänä, Toivokseni olisimme hieman euh, eri tilanteessa Mikäli päätöksiä ei nyt tehdä, uskon, että se nopeus, jolla me haluamme estää unionin rapautumista, hajomista, me, me, me emme pysty tätä vauhtia pysäyttämään. Jotkut olisivat katsoneet paremmaksi, että olisi viitattu lainsäädäntöön tekstiä pikemminkin, eikä niinkään finanssipoliittiseen sopimukseen. Mutta oikeus ja vaikka hallituksen välisyys. Tietystikin tässä kukin noudattaa omaa logiikkaansa. Kahteen seikkaan haluaisin vielä paneutua. Ja toisen mainitsin Silvi, toisen Ashley Fox. Silville sanoisin, että Euroopan keskuspankki on aina tullut pelastamaan niitä valtioita, jotka eivät ole rohkeita riittävän rohkeasti tehneet poliittisia päätöksiä. Tämä pitää paikkansa, mutta on se paikka myöskin sitä, että EKPlla on valtava vastuu, on valtaisa vastuu kahden vuoden ajan. Se on toiminut ja estänyt sitä, että Kreikka meni vararikkoon vuonna 2009. Se jatkuvasti todetaan, tai viitataan EKP ja sanotaan, että Euro ei voi vararikkoon ja pyritään löytämään ratkaisuja esimerkiksi Kreikan velan kuntoon saattamiseksi. Tämä on erittäin kallista ja erittäin noloa sekä kreikkalaisten että kaikkien muiden veronmaksajien kannalta. EKP ei aina ollut edes oikeassa, sekin tekee virheitä, sekin tekee virheitä. Ashley Foxille toteaisin, että se, sekä joka mainittiinkin jo. Tässä puhutaan toisaalta moraalista ja toisaalta hallituksesta, mutta ei sitten kuitenkaan mainita pankkeja. Tietenkin voidaan sanoa jäsenvaltiolle, että sen budjet, budjettikuria pitäisi löyhentää, mutta jotkut elävät tässä muiden pankkikorttia vinguttaen. Mutta herra Fox, ei tässä ole ongelma se, että pankit käyttävät tässä veronmaksajien luottokorttia hyväkseen ja ottavat liikaa velkaa. Mikäli halutaan välttyä moraisilta vaaroilta, niin pankitkin pitäisi ottaa tässä Suomen kohdeksi, koska pankit ovat yhä niiden joukossa, ja uudemmin niiden joukossa meidän pitäisi olla varovaisia, rahoituslaitosten ja pankkien osalta, ja tämä on periaatteessa yksityistä rahaa, ja, mutta julkinen velka puolestaan on ongelma, niin ei tämä pidä paikkansa. Minun mielestäni EKR e ei ole kovinkaan uskottava argumenteissaan. Uskoakseni minun ei tarvitse sanoa enempää. Olen varma, että meillä on vielä tilaisuus löytää yhteinen sävel kanssa. Toivon, että vaikutukset menevät pidemmälle kuin mitä teksti mainitaan, niin toivottavasti päätöslausema saadaan nopeasti aikaan. Okay, thank you. Uh, Marisa. Kiitoksia Marisa Matias. Seuraavaksi. Matias. Obrigada, senhora presidente. Eu também... Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä tästä mietinnöstä. Ja mitä tulee siihen, mitä Ashley Fox sanoi, on maita, jotka ovat vajetilanteessa, on myös ylijäämäisiä valtion talouksia, ja mielestäni hänen kantansa oli mahdoton hyväksyä. Sitten vielä tässä mietinnöstä lämpimät kiitokset. Mielestäni tämä on hyvä tiekartta eurojoukkolainojen liikelaskemiselle. Tämä on hyvä pohja, jolta voimme lähteä käsittelemään näitä kysymyksiä, jotka ovat niin tärkeitä. Sitten kuitenkin kolme aihetta, jotka mielestäni ovat jääneet hiukan heikompaan asemaan epämääräisempään asemaan. Täytyy tehdä joukko päätöksiä. Täytyy siis vastata emme, emme saa tietenkään vesittää mietintä. Nämä tukimekanismit ja vakauttamisjärjestelmät, ja ei ole mitään järkeä puhua näistä tukijärjestelmistä ilman, että puhutaan myös ehdollisuudesta ja seuraamuksista, joita voi syntyä. Ja sanon tämän siksi, koska mitä on tapahtunut näissä ohjelmissa, kutsutaan sopeutusohjelmiksi väärällä tavalla, koska maat, jotka näille, on, näille interventioille on alistettu, ovat saaneet rahoitusta ehdotusta, johon liittyy ehdot talouspolitiikasta, joka on niin taantumuksellista, että on otettu kaikki kyky pois näiltä mailta palauttaa tämä lainattu raha. Ja tämä ongelma meillä on käsissämme, emmekä voi sitä ohittaa mitenkään. Me puhumme maista, jotka tällä hetkellä ovat yhä kauempana ongelmiensa ratkaisusta ja olemme lisänneet tätä eroa vielä tätä välimatkaa verrattuna lähtökohtaan, kun laina myönnettiin. Ja näin ollen, kuten Espanjassa ja Italiassa, niin me olemme samassa tilassa, Portugalissa, jos me haluamme ratkaista näitä, näiden talouksien ongelmat, niin ainoa ehdon pitää olla kasvu, eikä säästöt ollenkaan niin kuin tähän mennessä on väitetty. Jos halutaan siis, täytyy sitten selkeä päätös asiasta. Sitten vielä toinen asia. Mielestäni tämä ajatus on siis hyvä työasiakirja, mutta edelleenkin tässä keskitytään siihen ajatukseen, että eurojoukkolainat täytyy ottaa käyttöön vasta sitten, kun ylitetty eurooppalainen kriisi ja vain sitten, kun kriisi on ratkaistu. Ja vain tässä kontekstissa näitä voidaan käsitellä. Mutta kun ajatellaan, miten voidaan osallistua lunastusrahastoon ja eurojoukkolainoihin, niin tässä pitäisi ajatella niitä maita, joissa nyt harjoitetaan sopetusohjelmaa. Tämä rajoitus käytännössä tarkoittaa sitä, että Euroopan toimielimet loppujen lopuksi hylkäävät nämä maat, ja tämä synnyttää kyllä ongelmia. Sitten vielä toinen asia, joka liittyy suuntaan ja poliittisiin kantoihin. Minkä roolin haluamme antaa eurojoukkolainoille? Minun mielestäni tämä pitäisi nähdä ratkaisumallina, eikä korvauksena, joka annetaan ma- tietyille maille. Ja tässä mielessä, ja ajatellen näitä eri faktoja, joita olemme keränneet, ja jos tarkastelemme, ja jos me oleta, että säästötoimet ei ole tuonut hedelmää, niin silloin emme koskaan voi edetä. Meidän pitäisi voida tehdä oikea diagnoosi tilanteesta. Mm, haluaisin auttaa Silvitä tämän mietinnön laatimisessa, mutta mielestäni on erittäin tärkeää ensin diagnosoida tilanne. Thank you very much. I'll read out the name. Kiitoksia. Nyt luen puhujalistan vielä. Antolin Sanchez Presedo, Provence Beres, Werner Langen, Peter Simon and Sophie Intveld and myself. Itsekin aion puhua vielä listan päätteeksi. Eikö hänelle pitäisi antaa puheenvuoro ensin, koska hän on varjoesittelijä, eikö totta? Se Terho. Herra Terho. Oletteko te varjoesittelijä, EFDn varjoesittelijä? Ettekö? No, pistän teidät kuitenkin puhelistalle, herra Terho. Haluatko joku vielä puheenvuoron? Astrid. Bien, now. You want to go after Werner? Haluatko sinä puhua vasta Wernerin jälkeen? Ihan miten vaan. No Werner, puhu sinä ensin sitten Astrid saa sinun puheenvuorosi. No, Luxemburg tietää jo, missä mennään, koska Saksan rahat ovat Luxemburgissa. Luxemburgilaisilla on jo pitkä perinne. He ovat piilotelleet saksalaisten rahoja pitkään. Korkoja ei se virta samaan tapaan kuin monissa muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Ongelma on saatu pienemmäksi, mutta ottaa joka tapauksessa Luxemburg tämä rahojenpiiruspaikka mukaan luettuna se, mitä pääministeri usean totteeseen on podannut Astrid Lulin suuntaan. Mutta minä haluaisin nyt ensinkin sanoa jotakin komission ehdotuksesta ja tästä vihreästä kirjasta. Tämähän on marraskuulta peräisin ja kun vilkaisee sivuja, sivua 24 pelkästään, ja siellä kohtaa oikeudelliset perustat ja toteutetaan, että kaikki nämä kolme vaihtoehtoa Esimerkiksi vaihtoehto yksi todennäköisesti vaatii perussopimuksen muuttamista, vaihtoehto kaksi vaatii niin ikään perussopimuksen muuttamista ja vaihtoehto kolme ei edellytä perussopimuksen muuttamista, mutta pikemminkin sekundaarioikeutta ja sitten Euroopan unionin perustamissopimuksen artikla 125 siinä todetaan, että yhteinen velkojen otto tai velkojen keskinäistäminen on kiellettyä. Lähteekö joku siitä, että ilman perussopimuksen muutosta voisi olla mahdollista saada merkittävätä jäsenvaltioita, kuten Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, Suomi, Ruotsi, kolme Itämeren maalta, Puola, Tsekki. Voitaisinko nämä saada mukaan yhteiseen vakausvälineeseen ilman, että perussopimusta muutetaan. Mitä te kuvittelette? Tämä on silkkaa haihattelua. Tämä kuitenkin on komissiosta peräisin tämä ajatus. Komissio ei ole suorastaan loistanut viime aikoina, kun se on tehnyt ehdotuksia eurovyöhykkeen talouden vakauttamiseksi. Barroso ensimmäisen kriisiapupaketin yhteydessä maaliskuussa 2010 totesi, että 10 miljardia euroa luvataan Euroopan talousarviosta ilman, että tätä varten oli budjettikohta ja artikla 121 katastrofien hoito. Tämä on suorastaan skandaalinomaista ollut komission puoleltamallisen hoito. Tässä on pari esimerkkiä. Euroopan vakausmekanismi sitten, josta ei ole vielä äänestetty vähintäänkin perusopimuksen artikla 161 muuttamistarpeellista ja 125 artikla ja vihreä kirja, jossa oikeudelliset perustatkin ovat retuperällä. Minun mielestäni tällaista ei voida hyväksyä. Ja vielä lisäksi voidaan todeta, että EKP on todennut, että se on vastustaa. Lamberts ja muut tietävät hyvin, että EKP ei aina toimi niin kuin ihmiset haluavat. Ja he sanovat, että EKP tuli aina pelastamaan ja niin poispäin. EKP e hoitaa se kuntoon, mutta EKP on riippumaton ja se on erittäin tärkeä asia, että se on riippumaton. Tänä päivänä se on ilmaisut, että se ei kannata tällaisen velanpurkurahaston tai lunastusrahaston perustamista. Toiseksi ei pidä ottaa toista askelta ennen ensimmäistä askelta. Ensimmäinen askel on finanssipoliittinen sopimus ja budjettien vakauttaminen. Ja kreikkalainen politiikka, kreikan politiikka on onnistunut kauttaaltaan viime vuosikymmenten aikana tehdyt toimet ovat tässä taustalla. Ja minun mielestäni on suorastaan käsittämätöntä, että johtopäätöksenä, että perustettaisiin tällainen rahasto tämän kaiken jälkeen. Mitä tulee Yhdysvaltojen liittovaltion tason joukkovelkakirjoihin, niin jokaisella Yhdysvaltain osavaltiolla myöskin omat velka, velkansa. New York on miltei paraverikossa, Kalifornia miltei varaverikossa, joten tästä yhteistä velan, velkojen keskinäisestä ei siellä tehdä, vaan pikemminkin kansallisella tasolla on omat tehtävänsä. Ja kolmanneksi vakausa joko velkakirjoista. Tämä kuulostaa hyvältä. Ja Saksassa on keksitty uusi termi nollakasvu. Ja tämä kasvu tai vakausjoukkokirja, tämä velkakirja, tämä tarkoittaa sitä, että nämä, tämä uusi nämä säännöt, joihin tämä perustuu, eivät ole uusia. Ne on ratifioitu vuonna 1975 ja Saksa ja Ranska eivät ole pitäytyneet näihin. Nämä säännöt on siinä kumottu. Siksi minä uskon, että mikäli mennään projektibondeihin, niin jou, projektijoukkovelkakirjoihin ja niihin investoidaan, ja Euroopan investointipankki on tässä johtavassa asemassa, että mennään tätä kautta eteenpäin sellaisella tavalla, että ei toimita artikla 125 pohjalta. Tämä olisi parempi vaihtoehto. Minä ja jotkut muutkin aivan varmasti keskustelun yhteydessä tulemme vielä tulemme vastustamaan Kulardin mietinnön tiettyjä sisältöjä, vaikka minä arvostan häntä kyllä suuresti esittelijänä. Minä ja muut tulemme vastustamaan kyllä tätä mietintöä. Ranskan vaalit ovat yksi esimerkki Ranskan harjoittamasta politiikasta, minkä suuntaan Ranskassa ollaan menossa. Antolin sitten seuraavana. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää selvitä tästä mietinnöstä. Mielestäni tämä on erittäin välttämätön teksti. Jo 50 vuotta meillä on nyt visioita Euroopasta, joka olisi vapakaupan alue, Eurooppa, yhä loppuun viedempi liitto. Ja mielestäni nämä nyt on vain yksi visio enää jäljellä, nimittäin sellainen Eurooppa, jossa nyt elämme talous- ja rahaliitto, Eurobondesta. Se ei tietenkään ole mikään kaiken parantava ongelmanratkaisija, eikä se ole muutakaan virheellinen ehdotus, koska tämä on tällainen hiukan epäselvä kanta. On monia keinoja laatia tällaisia eurobondeja, joukkolainoja. Ne saattavat ratkaista ongelmia ja voivat olla vähemmän haitallisia, jos me laitan tietyllä tavalla yhtenäisvaluutta. Mielestäni on aivan selvä asia tällä hetkellä. Se ei ole mikään ulkoinen valuutta. Joillakin valtioilla kriisillä niillä ei ole omaa valuuttaa, mutta on syntynyt hallinnossa ongelmia rahapoliittisessa unionissa, koska silloin kun syntyy lähentymistä, tai äh, erot ovat 200 peruspistettäkin maiden välillä ja vältetään, että tämä olisi lähentymistä kuitenkin, niin silloin näitä, Pitäisi saada aikaan myös vakautta ja kuitenkaan tilanne ei ole tällainen. Tämä ei ole pelkästään hallintoongelma jäsenvaltioissa, vaan kun puhutaan julkisesta budjetista tai siihen liittyvistä ongelmista, silloin jäsenvaltioiden päätöksen olisi, olisi vaikutusvaltaa, mutta monet asiat liittyvät enemmän sisämarkkinoiden toimintaan ja rahapuutisen toimintaan. Ja nämä ovat yhteistä vastuuta. Jos Euroopassa syntyy ongelmia, pitää Euroopan myös ottaa ratkaisuja moraalinen kysymys ovat myös tärkeitä. Jotkut maat ovat kuluttaneet paljon, mutta jos ne ovat myös vastuussa menoista, jotkut ovat sijoittaneet paljon rahaa muihin maihin, ja niillä, niihinkin liittyy tällainen moraalinen riski. Viranomaisten pitäisi arvioida riskejä ja rahoituslaitosten pitäisi arvioida myös näitä riskejä oikealla tavalla. Ja monissa tapauksissa puhutaan yksityisestä ulkoista velasta, mutta pitäisi, puhua, pitäisi puhua myös moraalista riskistä, joka liittyy rahoitus markkinoiden ammattihenkilöiden. Meidän pitäisi käsitellä myös näitä kysymyksiä. Sitten vielä eurobondeista. Kaikkein ratkaisinta on, että Puolan tällaista mallia, joka olisi käytännönläheinen, että se ei loisi lisäongelmia, pitää tietää, mitä tarkoitus varten näitä käytettäisiin. Ei, puhuta, ei seuraa kriisiä varten. On joitakin tapoja, jos käyttää jo nyt, niin olisi hyötyä. Ja uskon, että tämä voi suoda suurempaa tasapainoa, tarvitaan suurempaa taloudellista koordinaatiota, ja se taas vaatii ei vain sanktioita, vaan myös kannustimia. Tarvitsemme, meidän täytyy myös korjata tiettyjä markkinoiden toimimattomuuksia. On maita, jotka ryhtyvät toimiin, rakenteellisiin toimiin, jotka synnyttävät pitkällä aikavälillä vaikutuksia, mutta lyhyellä aikavälin tarpeitakin on, ja siksi meidän täytyy tukea myös tätä ponnistelua näissä maissa, ja erityisesti eurobondeissa ratkaisevan tärkeää on, että eurosta tulisi valuutta, joka painaa kansainvälisesti. Mietintö on erittäin välttämättä välttämätön hyvän aikaan tultu, Meidän pitäisi kaikkia, kaikkien pyrkiä toimimaan sen suuntaisesti. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, puheenjohtaja. En minä lähde tässä nimen mainitsemaan, mutta muistuttaisin Bernard Langenille tekstistä, josta me kiivaasti neuvottelimme ja keskustelimme, työstimme sitä yhdessä. Kyseessä on mietintö, josta me molemmat yhdessä olimme vastuussa. Ja missä vaiheessa ei ollut varsinaisia ongelmia. Kaikki teimme yhteistyötä, virkamiehet, me itse ja muut. 38 päätöslauselma, joka hyväksyttiin parlamentissa ja siinä todettiin, että pyydetään, että komissio tutkisi mahdollisuutta luoda euroobligaatiot ja luoda lyhyen aikavälin strategia, joka mahdollistaa näiden obligaatioiden käyttöönoton liikkeeseen laskun euroalueella jäsenvaltioiden velkakirjojen lisäksi. Viittaa tarpeeseen tutkia tämän toimenpiteen vaikutuksia rahoitusmarkkinoille ja niin edelleen. No, no, no, no. no. Ei, ei, ei. Obligaatio, joukko, velkakirja. Hyvä kollega, Muistan kyllä tämän keskustelun ja jos otatte huomioon, missä yhteydessä tämä mietintö tehtiin, sehän ei käsitellyt kasvua, vaan pikemminkin talous- ja rahaliiton toimintaa. Ei tässä ole mitään epäselvää. Mikä nyt on tilanne tällä hetkellä? En minä lähde selittelemään sitä logiikkaa, minkä kautta me voisimme päästä tähän eurovelkakirja liikkeeseen laskuun. Mutta täytyy muistaa, että kesäkuun lopussa euroneuvostossa tämä aihe yhdessä pankkiunionin kanssa nousee keskeiseksi aiheeksi, josta valtion ja hallitusten päämiehet varmasti sitten viestinsä haluavat välittää. Olen pahoillani siitä, että emme ole menneet pidemmälle, kun äänestimme viime viikolla niin sanotusta Tupacista. Siinähän mainitaan luettelossa mukana tämä pelastusrahasto, lunastusrahasto, tiekartta, eurovelkakirjat ja niin edelleen. Me olisimme voineet välittää selkeämmän viestin Eurooppa-neuvostolle niin, että olisimme sitoutuneet tässä päätöslauselmassa enemmän. No ajatus Delors-komiteasta, niin aina silloin kun menee huonosti, niin, niin sitten tähän ajatukseen tarraudutaan. Nykyiset joukkueet ovat jo käyttäneet tämän mallin loppuun oikeastaan. Herman von Rompäy on vastuussa työryhmästä, joka käsittelee tällaisen rahaliiton tulevaisuutta. Eli ei tämä nyt ollut aivan puhtaasti Delors-komitea, mutta tietyt hallitusten ja valtioiden päämiehet joka tapauksessa pitävät tämän mielessään huippukokouksessa kuun lopussa. Ja totta kai ranskalaisena on ihan järkevää tähän logiikkaan lähteä mukaan. No niin, itse asiasta. Minusta on tärkeää, että me voimme päästä eteen, eteenpäin tämänhetkisestä jumiutumisesta, umpikujasta. Tähän liittyy myös tiettyjä vastapuolia. Täytyy pitää mielessä muut kysymykset kuin pelkästään tämä tekninen toteutus. Silloin kun asiassa päästään eteenpäin, niin totta kai siihen sitten aina tulee mukaan monimutkaistavia tekijöitä. Tutkijat itse kukin esittävät omia vaihtoehtojaan. Siniset joukkolainat, Eurobills ja niin edelleen. Se, mitä sitten Werner Langen sanoi oikeuden näkökulmasta, minä olen sitä mieltä, että on muitakin tapoja tulkita perussopimusta kuin mitä Werner Langenin tapa. Täytyy muistaa myös poliittinen konteksti. Eurovelkakirjojen vastapainona toimivat äh, ratkaisut eivät tällä hetkellä ole hyväksyttäviä suuren yleisön keskuudessa. Kuitenkaan me emme voi toteuttaa eurovelkakirjoja, eurojoukkolainoja ilman jonkinlaista eurooppalaista budjettipolitiikkaa, eikä tämä ole hyväksyttävissä niin kauan kuin tämä budjettipolitiikka toteutuu pelkästään ähm, säästökuurin muodossa. Eli meillä on oltava selkeät prioriteetit, joihin liittyy se, että palataan työpaikkojen luomiseen, elvyttämiseen ja tämä on oikeastaan alustava vaihe sitten viime käden vaiheelle, jossa luodaan eurovelkakirjoja. Totta kai on tämä vaihe, Ja jos puhutaan niin sanotuista europilseistä, yhteisistä lyhytaikaisista velkakirjoista, niin totta kai nyt on markkinoilla tarvetta rahoitukselle. Mutta jos pidetään mielessä se, että me haluamme päästä eroon nykyisestä korkotasosta, niin me emme pääse eteenpäin pelkästään yhdellä osa-alueella, esimerkiksi pankkiunionissa tai kasvukysymyksessä tai eurobondeissa tai integraatiossa, vaan kyse on kokonaispaketista, joka varmasti sitten johtaa siihen, että neuvoston pitää käsitellä tätä kysymystä todellakin vilpittömästi ja kokonaiskysymyksenä. Tähän liittyy itse integraatio kysymyksenä. Tässä ne tietyt seikat, jotka halusin nostaa esille tässä keskustelun vaiheessa. Yleisluonteisia kommentteja, mutta vielä kerran se, mitä Venä Langen sanoi oikeudesta, kun meillä on Lissabonin sopimus ja sanottiin, että minkälaisia muutoksia siihen on sitten luonnehdittu ja tehty, niin meillähän on tilanne jossakin, ainakin kahteen kertaan on jo muutettu sopimusta. Ja pitäisi toimia niin, että ei näitä äh, hyvin toimineita maita pitäisi asettaa vastakkainasetteluun niin sanotusti huonompien kanssa – Meillä on yhtenäisvaluutta, haluamme siitä vahvan valuutan, joka toimii solidaarisuuden hengessä. Ja vielä loppukommentti. Pahoittelen puheenjohtaja, että puhun näin pitkään. Kun puhutaan Yhdysvalloista, niin Amerikan tilannetta ei voi verrata, siis anteeksi, Yhdysvaltain tilannetta ei voida verrata eurooppalaisen tilanteeseen. Ja tämän esittelijä sanoikin. Liittovaltion budjetti Yhdysvalloissa on 20-30 prosenttia VKTstä laskentatavasta riippuen. Eli halutaanko näin suurta eurooppalaista integraatiota? Toki siitä voidaan keskustella, mutta jos ajatellaan Yhdysvaltain liittovaltion tasoa, niin siellä halutaan nimenomaan vahvoja syklivastaisia budjetteja, mutta me emme elä Euroopassa samanlaisissa olosuhteissa. Euroopassa meillä ei ole velan yhteisvastuullistamisesta eikä tällaista vastasyklistä budjettimahdollisuutta. Thank you. Um, now... Kiitoksia paljon. Astrid sitten seuraavana. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Pieni huomio vain saksaksi sen jälkeen, mitä Werner Langer sanoi Luxemburgista. Minä olin niin ystävällinen, että annoin hänen puhua ensin ja miten tässä sitten kävikään. Minun pientä maatani sitten ryhdyttiin mollaamaan ja minun täytyy kyllä sanoa, että kun monet saksalaiset siirtävät rahansa Luxemburgiin, kyse on pääoman vapaasta liikkuvuudesta Euroopasta sisämarkkinoilla. Meillä on monia vapaan liikkuvuuden muotoja. Ihmiset, työvoima, palvelut, pääoma ja tavarat voivat liikkua vapaasti. Siitä nyt on vain kyse. Ja mikäli saksalaisilta kysyttäisiin, miksi niin moni saksalainen pankki toimii Luxemburgissa, niin eh, samalla voitaisiin esittää kysymys, minkälaista veropolitiikkaa Saksa itse harjoittaa ja miten tämä on johtanut sitten siihen, että saksalaiset siirtävät tänänsä Luxemburgiin. Kyse on vapaasta liikkuvuudesta, pääoman vapaasta liikkuvuudesta, piste. Se siitä, rouva puheenjohtaja. Me haluaisin sanoa kollegani Silvi Kulardin mietinnöstä, että siinä on mukana monia mielenkiintoisia ajatuksia, mutta hieman epämääräisyyksiä kuitenkin vielä, joista pitäisi päästä eroon, jotta voisimme hyväksyä tämän mietinnön. Ensinnäkin, ensinnäkin velan yhteisvastuullistaminen. Tähän on ehdotettu ka- kahta skenaariota. Ensinnäkin nämä siniset joukko joukko velkakirjat ja Maastrichtin sopimuksen mukainen raja, eli 60 prosentin yläpuolella tai alapuolella oleva velka sellaista kohtelua, ja mikäli sitten per, per, sopimuksen mukainen velka ylittyy, silloin se olisi paljon kalliimpaa, sen hoito. Ja niin tämä on eurooppalaiselta ajattelukannalta katsottuna loogista. Sitten toinen skenaario olisi eurooppalainen lunastusrahasto tai kävelänpolkurahasto. Hiljattain saksalaiset ekonomistit ovat tätä ehdottaneet, että tämä skenaario on yhä uudelleen tullut, yhä useammin tullut esiin. Minä osittain yhdyn tähänkin logiikkaan, mutta en täysin, koska minusta vaikuttaa siltä, että tietyn tyyppisen budjettikäyttäytymien, budjettipoliittisen käyttäytymisen suuntaan kannustaminen on tässä voimakkaampaa kuin tässä toisessa vaihtoehdossa. Kummassakin järjestelmässä on omat hyötynsä ja omat haittansa. Mitä tulee velan keskinäistämiseen silloin, kun on kyse 60 prosenttia ylittävästä osuudesta? Loogisempaa olisi ja vähemmän vaarallisempaa olisi mennä tähän suuntaan niin, että valitaan yksi ja suljetaan pois toinen vaihtoehto. Ja tässä oikeastaan kysymys, jonka olisi esittää esittelijälle. Toinen huomio. Uskon, että Rova Kulardin mietintö saattaa kiinnostaa joitakin suuresti koska sellaisia tahoja, joilla on taipumus tietää meistä kaikkia, jotka katsovat, että velan keskinäistäminen voi toteutua vasta ja vain ja ainoastaan sitten, kun Euroopan unionilla on myöskin budjettiunionin ulottuvuus, erittäin tiukat säännöt, joihin valtiota pitäytyvää tässä, kun on kyse budjettikysymyksistä. Nämä peräänkuuluttavat sitä, että budjettikurista täytyy pitää kiinni, mutta niin ikään muut elementit täytyy ottaa tässä huomioon, mutta ehkä vähemmässä väärin. Eurobond-ajatus on tämän prosessin kruunu ja huipentuma, eikä päinvastoin. Finanssipoliittinen sopimus omaa heikkoutensa, mutta se voidaan tässä yhteydessä mainita, ottaa pohjaksi. Vasemmisto saattaa olla eri mieltä, mutta voitte olla vakuuttuneita siitä, että silloin kun on kyse budjettikysymyksistä ja valtioiden itsemääräämisoikeudesta ja nollakuponkilainoista, ja virtuaaliostoista mikäli ei ikään kuin valtiota aseta budjettikysymyksissä holhoukseen ikään kuin, tai valvo, muiden valvojana alaisiksi, niin tämä eurobond-ajattelu liittyy tähän. Tähän minä haluaisin täsmentää. Mikä halutaan edistää asioita, viedä niitä eteenpäin. Meidän pitäisi merkitä tavalla vahvistaa ehdotuksia. Ja mikäli tiettyjä kohtia ei vahvisteta tai epämääräyksiä poisteta, saattaa olla hyvinkin, että tämä mietintö joutuu johonkin pöytälaatikkoon ja siitä ei, sen avulla ei saada mitään edistystä aikaan. Tässä vain muutama huomio. Muiden päätettäväksi jää miten tässä toimitaan. Me olemme 125 artiklan pohjalla tässä toimimassa. Siihen meidän täytyy pitäytyä tai siihen pitää muuttaa perussopimusta. Minä en usko, että perussopimuksen muuttaminen lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä olisi helppoa. Tämä olisi kovin vaikea pikemminkin mutta ei pidä kuvitella, että perussopimuksen muuttamisen kautta saataisiin ratkaisuongelmiin, joita eurovyöhykkeellä on. Mikäli voidaan löytää so- ratkaisuja perussopimuksen puitteissa, tämä olisi paljon parempi, koska minä en usko, että on mahdollista nyt ryhtyä rukkaamaan uuteen uskoon perussopimusta järkevässä aikataulusta riittävän nopeasti. Pitsi Simo. Peter Simon. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich bedauere es wirklich. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Foxa poistuu taas paikalta. Tämä jo puhuu puolestani, eli henkilö käyttävä puhumassa ja sitten häipyy saman tien paikalta. Kannattaisi edes jäädä paikalle kuulemaan keskustelua. Valtionvelkakriisi johtuu siitä, että monet muut maat ovat liian pitkään kuluttaneet liian paljon, näin hän sanoi. Tässä hämmästyttää minua suorastaan. Miten joku voi sanoa tällaisia puolitotuuksia esimerkiksi Espanjan osalta, jossa pankit ovat pulassa, tai Iranin osalta, heitä tällaisia kommentteja sitten poistua saman tien paikalta. Mikäli hän on perin tiesi, että hän pitää poistua paikalta, niin tämä minusta hämmästyttää. Ensinnäkin kiitoksia esittelijälle tästä hyvästä pohjatyöstä ja esittelystä. Valtion velkakysymys ja Ranskan tilanne. Olen tähän kiinnittänyt itsekin huomiota. Ja kun tarkastellaan tulevaisuutta ja sitä, milloin vihdoinkin päästään näistä vanhoista ongelmista yli. Haluaisin tässä nyt esittää kysymys, joka koskee mietinnön kohtaa 11. On aivan oikein, että tässä yhteydessä tarkastellaan tämän pääasiallisen aiheen ympäröiviä aiheita sekä oikealta että vasemmalta katsottuna esimerkiksi varmistusmekanismi ja uudelleen pääomittaminen. Nähdäkseni meidän pitäisi olla yhtenäinen eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Tämä ajatus on esitetty Esimerkiksi viime viikolla, kun pohdittiin sitä, miten voitaisiin vastata tähän akuuttiin vaaraan, joka nyt häilyy, häilyy vähintäänkin keskipitkällä aikavälillä. Monet ovat viitanneet siihen, että vaara tässä suhteessa on tulossa pankkisektorilla. Puheenjohtajakin hyvin tietää, miten vaikeaa on käydä keskusteluita, eli parlamenttikaan oli yhtenäisenä ja sitten neuvoston puolella tilanne on vielä vaikeampi. Ja sitten kun neuvotellaan seikoista, meillä on erilaisia perinteitä eri jäsenvaltioissa. Näidenkin seikkojen osalta tämä johtuu siitä, että pankkijärjestelmät ovat erilaisia. Pankkien tilanne on erilainen. Meillä on koko joukko hyviä, vakiintuneita pankkijärjestelmiä huolimatta Espanjan nykyisistä ongelmista esimerkiksi se, että talletussuojajärjestelmä hoidettu kansallisella tasolla. Pitäisikö sitten Euroopan laajuinen talletussuojajärjestelmä laatia vai pitäisikö asia ratkaista jollakin toisella tavalla? Parlamentti on toistaiseksi lähtenyt siitä periaatteesta, että meillä pitäisi olla eurooppalaiset puitteet, jotta kilpailun vääristömiltä voidaan vääristyä, välttyä ja pankit voivat kilpailla keskenään ja mahdollisimman pitkälti pitäisi jättää nämä asiat toissijaisuusperiaatteen ja perinteiden ohjattaviksi sen sijaan, että ylhäältä päin ryhdyttäisiin asioita uudelleen muokkaamaan. Okei, okay, Sophie. Sophie, ole hyvä. Um, yeah, thank you, Chair. Uh, just to... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vain muutama yleinen kommentti nyt, kun olen kuunnellut keskustelua. Mielestäni me olemme puhuneet eri malleista ja mikä olisi oikea tapa eteenpäin. Minun on hyvin vaikea päättää. Varmasti on varsin hyviä argumentteja kaikille eri ratkaisumalleille, joita on ehdotettu, mutta minä itse asiassa ajattelen, että on vieläkin tärkeämpää, että me todellakin valitsemme, teemme tämän päätöksen. Eikä käy niin kuin 10-12 vuotta sitten, että tulee tällaisia puolittaisia ratkaisuja euroalueelle, jotka eivät, eivät ole loppuun vietyjä, koska pelätään tehdä päätöksiä, koska pelkäämme äänestäjiämme. Mitä ikinä teemmekin, meidän pitäisi mennä loppuun asti. Ei mitään puolittaisia, puolivälin ratkaisuja tai vesitettyjä kompromisseja, jotka eivät ole sitä eivätkä tätä, koska me pelkäämme tehdä päätöksiä, me pelkäämme luoda todellista poliittista unionia. Se on saanut meidät tähän ongelmatilanteeseen alun perinkin. Ja sitten toinen kommenttini, ja tätä ennen vielä tekisin selväksi, että minä kuulun niihin, jotka jolle finanssipoliittinen kuri on erittäin tärkeä asia. Minä en usko, että me voimme kuluttamalla selviytyä kriisistä. En usko, että tämä on hyvä tie aina systemaattisesti käyttää enemmän rahaa kuin ansaitsee, joten haluan tehdä aivan selväksi, että minä en kuulu niihin, jotka vastustavat säästötoimia. Muu kuitenkin kaikki puhe tästä moraalikadosta. Mielestäni jollakin tavalla se pidättelee tätä koko keskus, keskustelua panttivankina, koska mikä tämä moral hazard, moraalikato on? Miksi, mistä maistamme puhumme? Mitkä maat ovat hyvällisiä, mitkä eivät? Mistä hyvestä puhumme? Tämä on kyse, nyt tässä on kyse poliittisesta valinnasta. Ei ole sellaista asiaa kuin hy- hyvelliset äh, pohjoismaat ja sitten laiskurit eteläiset maat, jotka kuluttavat. Kaikki on kyse vain poliittisista valinnoista. Ja korjasin tässä hiukan herra Foxia. Meidän kollegamme, jota hän tässä edusti, on varsin lähellä hollantilaisia puolueita, jotka yrittävät blokeerata säästötoimia. Joten Mistä tämä koko myytti oikein on peräisin? Viittaan näihin ahkeriin, hyvellisiin Pohjoisma- pohjoisen valtioihin ja suhteessa äh, laiskoihin etelävaltioihin. Esittelijäkin tässä antoi ymmärtää, että maat, etelän maat, joista nyt puhumme, tekevät nyt paljon enemmänkin toteuttaakseen uudistuksia kuin oma maani, joka kuitenkin on niin hyvellinen olevina ja niin ahkera. Joten ei tämä ole mustavalkoista olen sitä mieltä, että jos meillä on jonkinlainen järjestelmä, niin silloin äh, pitäisi olla tiettyvät takeet, turvatakeet siitä, että voidaan myös luottaa. Luottamus on tärkeä, siitähän me puhumme loppujen lopuksi luottamuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole 100 prosenttisia takeita, koska jos tällaiset takeet olisi, silloin ei tarvitse luottaakaan kehenkään. Meidän pitää voida luottaa toisiimme. Jossakin vaiheessa meidän täytyy luottaa myös toisiimme silloin, että jos me sovimme säännöstä, niin kaikkien pitää myös toteuttaa näitä sääntöjä. Eikö tämä ole ollut ongelma tähän asti? Ongelmana ei ollut niinkään ollut velan yhtenäistäminen. Eihän se ollut mikään ongelma. Päinvastoin ongelma oli se, että me emme luottaneet toisimme, mutta meillä ei ollut minkäänlaisia sääntöjä, joita kaikki olisivat noudattaneet. Ja itse asiassa kun Euroopan komissio ehdotti, että pitäisi olla sitovampia sääntöjä, niin tämän sitten nämä hyvälliset maat juuri estivät johdossa Saksa ja Alankomaat, joten ei tämä ole niin mustavalkoista. Mitä ikinä sitten valitsemmekin, niin meidän pitäisi valita täysimääräinen poliittinen unioni, ei mitään puolimittoja, ei kompromisseja, jotka eivät ole kansallista eivätkä eurooppalaista ratkaisua edustavia, ei kumpaakaan siis. Ja pitäisi mennä tällaisen täyteen poliittiseen unionin päin. Kiitos. Hei, äh, eh, Sampo Terho. sitten. Kiitoksia rouva puhemies. Ja kiitoksia raportoijalle selväsanaista raportista. Raportti hahmottelee liitteineen eurobondeja ja useita muitakin taloudellisia instrumentteja, joilla valuuttaunionia kehitetään kohti velkaunionia. Raportissa hyvää on se, että moraalikadon vaara velkaunionissa todetaan moneen kertaan, samoin kuin demokraattisen legitimioinnin tarve. Omasta puolestani minun on kuitenkin hyvin vaikea nähdä, miten eurobondit tai mikään muukaan yhteisvastuu voitaisiin toteuttaa ilman moraalikatoa. Yhteisvastuuhan nimenomaan jo lähtökohtaisesti on moraalisen vastuun siirtämistä. Ja edelliselle puhujalle viittaan, viittaan tässä nyt koko Euroopan alueeseen, koko euromaihin, niin etelään kuin pohjoiseen. Todellakaan korkea moraali tai matala moraali ei, ei riipu maantieteestä, myös oma maani Suomi elää yli varojensa. Yhteisvastuu on myös kehitystä kohti liittovaltiota. Ja juuri tässä suhteessa demokraattinen legitimiteetti on elintärkeää. Jos meillä ei ole legitimiteettiä te- kansalaisilta tekemillemme päätöksille, niitä ei yksinkertaisesti tietenkään hyväksytä. Ja sekä EU-vastaisuus, että ylipäänsä yhteiskuntarauha ja veronmaksu valmius vaarantuu. Siksi ennen kuin missään näistä yhteisvastuullisista esityksistä ja suunnitelmista voidaan kestävällä tavalla edetä, on jäsenmaista saatava niille selkeä tuki, eikä pelkästään poliitikkojen, vaan myös kansalaisten tuki kuitenkaan omasta maastani, jos vielä viittaan Suomeen. Sieltä puuttuu siis tällä hetkellä myös poliitikkojen tuki hyvin laajalla rintamalla. Tätä Eurobondi-ajatusta on tähän mennessä vastustaneet sekä hallitus että oppositio yhteisenä rintamana. Ja oman arvionani näkisin, ettei Suomessa sen kannalla ole kuin mahdollisesti vihreät, joilla on 5 prosenttia kansanedustajista. Kiitoksia. Werner, Werner haluaa vielä mollata Luxemburgia, eikö niin? Anna mennä. Näin. Ei nyt sentään. Ei nyt hyvänen aika. Täällä jatkuvasti viitataan Saksan asiantuntijoiden näkemyksiin ja kaikki velat, jotka olisivat taikka vajet yli 60 prosentin luokkaa PKTstä, kuuluisivat kohtelun piiriin. Asiantuntijat ovat todenneet, että ensinnä maata, jotka saavat muuta tukea tai suojaa, eivät pääse mukaan. Portugali, Kreikka, Irlanti ja viimeisimpänä Espanja. Ne, jotka ovat alle 60 prosentin luokkaa, eivät myöskään pääse mukaan. Viro, Suomi, Luxemburg, Slovenia ja Slovakia. Joten mitä jää jäljelle? Velan lunastusrahasto olisi sellainen, että 2,3 miljardia euroa olisi sen volyymi, ja enimmäkseen se menisi silloin Italialle. 975 Italialle ja 530 Saksalle, joka on toiseksi suurin velallinen. Tämä tarkoittaisi sitä ongelmaa, että herra Monti sanoi sitten, että se ei mikään muutu, koska Italia olisi suurin velallinen tässä rahastossa, ja tämä jää vain selvennykseksi. Ja kun tarkastellaan asiantuntijaneuvoston ehdotuksia, niin täytyy lukea tämä teksti kokonaan, eikä niin kuin piru raamattua. Ensimmäinen askel olisi askel kohti poliittista unionia. Sitten selkeästi pitäisi Euroopan unionin talousarviota kasvattaa valtioiden ja Hallitusten päämiehet ovat sanoneet, että yksi prosenttia täytyy asettaa rajaksi, ja tämä on perustavanlaajuinen virhe. Kolmanneksi finanssipoliittinen unioni, eurooppalainen ministeri ja sitten vasta voidaan pohtia, tarvitaanko perussopimuksen muutos eurobondit. Tässä järjestyksessä asiat pitäisi hoitaa. Thank you. I did put... Kiitoksia. Asetin itsenikin puhujalistalle ja yritän puhua vain lyhyesti vain. Tietystikin me olemme jo äänestäneet lunastusrahastosta Tupakin yhteydessä. Pelkään pahoin, että pelastuksesta kyllä äänestettiin, mutta kukaan ei ilmoittanut vapaaehtoiseksi ristiinnaulittavaksi ja tämä ongelma täytyy nyt ratkaista. Muutkin ovat vihjanneet samaan asiaan. Niin Jean-Paul, haluaisiko sen sanoa jotakin? Niin, meillähän on jo lunastus. Ei sitä nyt tarvi enää ristille lähteä. Right. Well, I'm glad you think we... No, ihan kiva, jos sinun mielestäsi meidät on jo lunastettu, pelastettu. Uskoakseni olemme nyt kaikki tai ei mitään tilanteessa. Tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö että tämä on asia, joka voidaan nopeasti saada hoidettua. Täällä on valitettu sitä, että jäsenvaltiot ovat tehneet liian vähän ja liian myöhään, kun ne ovat pyrkineet äh, ke- keksimään jonkinlaisia pelastusrahastomekanismeja. Finanssipoliittisen unionin perustaminen, tämä valtava hanke, ei tämäkään voi toteutua noin vain yhdessä yössä, kun tarkastellaan velan keskinäistämistä. Tässä on suuri ongelma, mikäli haluamme liian nopeasti tehdä jotakin, jonka yhteydessä pyydämme, pyydämme että Saksa ja Ranska ottavat kolme neljä kertaa niiden PKT-alan verran kontolleen erinäisiä vastuita ja velkoja. Mikäli lyhyellä aikavälillä haluamme toimia, voisimme aloittaa ehkä näistä limited liability keskinäistämisestä, eli tämmöistä rajoitetusta keskinäistämisestä takuiden ja ERVVn kautta toimien. Ne ovat sellaisia askeleita, jotka meidän täytyy ehkä ottaa lyhyellä aikavälillä eikä pidemmällä aikavälillä, vaan silloin meidän täytyy sitten ottaa huomioon se, että meillä on kaikki tai ei mitään ratkaisu edessämme, mutta meillä on vielä aikaa tehdä tuo päätös. Tämä on yksi niistä syistä, miksi olen pitkään kannattanut lyhyemmän, kannattanut lyhyemmän aikavälin ratkaisuja, tällaisia lyhyen aikavälin ratkaisuja, joissa on kyse pienemmistä rahasummista ja vain lyhyeksi ajaksi, kahden vuoden, neljän vuoden, joukko velkakirjarainoja. Tämä antaisi meille lisää aikaa, jonka sisällä sitten täytyy ottaa seuraavat askeleet kohti pitkän aikavälin finanssipoliittista unionia. Uskoakseni tähän suuntaan meidän täytyy mennä. Emme voi kuitenkaan hypätä tähän yhdellä hyppäyksellä ja sitten havaita jälkikäteen, että tässä on puutteita niin kuin euron osalta on käynyt. Tämä vie enemmän aikaa Uskoakseni parlamentti on tässä puhunut rehellisemmin sanakääntein kuin jotkut muut toimielimet. Me emme kavahda sitä tosiasiaa, että meillä on ongelma ja valtion veltakirjata nolla kuponkilainat. Ei näitä voida ratkaista yhdessä yössä viikosta toiseen kolmikantaneuvottelussa. Meillä on vastassamme komissio ja neuvosto, jotka eivät siedä edes näitä johdatonsan kappaleita nolla, riski, nolla riski ja nolla kuponki lainata. Niistä ei edes puhua. Meillä on hyvin, hyvin pitkä kivinen tie edessämme ennen kuin voidaan hypätä kohti tuota kaikki tai mitä ratkaisua. Olen iloinen Silvi, että sinä olet ottanut tämän T-Bill-ehdotuksen mukaan tähän tekstiin. Ehkä meidän täytyy nyt tarkastella tätä limited liability takuu kysymystä ja keskinäistämistä, koska minun mielestäni kaiken tyyppinen yhteisvastuu tässä yhteydessä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikä tarkastellaan tätä markkina-analyysin kannalta ja todetaan, että kysytään jonkun ihmisen maa, jonkun maan kansalaisen, haluatteko ottaa kaiken tämän velan kontolleen. niin eihän tietystikään tästä ole kyse. Toivottavasti kaikki maat eivät mene vararikkoon tai jätä velkoja maksamatta. Toivottavasti meidän täytyy, meidän täytyy voida olla hieman kekseliämpiä ja pohtia, miten tämä hoidetaan, niin täytyy katsoa kaikkien näitä vaihtoehtoja, käydä lävitse ja sitten laatia tiekartta tulevaisuutta varten. On hyödyllistä, mikäli kaikki nämä ajatukset voidaan koota samaan tekstin sisään. Silvi, nyt sinä voit tehdä loppuyhteenvedon, ole hyvä. Sanon nopeasti ja haluan tietysti kiittää kaikkia, jotka ovat puhuneet ja jotka ovat täällä seuranneet ja kuunnelleet monistakin sitä Ensinnäkin näistä moraali, moraalikadosta ja kurusta ei pidä erehtyä, että erotetaan tämä mietintö muusta, mitä on jo tehty. Henkilökohtaisesti Sixpackin kohdalla taistelin jopa Ranskan hallitusta vas- vastaan, kun automaatiota sanktioihin. Jossakin vaiheessa, kun Sarkozy ja Merkel tekivät sopimuksia keskenään, jotta rajoittaisivat tätä automaattisuutta kurinpidollisessa kysymyksessä. Mielestäni pitäisi lopettaa tällainen kilpailu siitä, kuka on kurinalaisin, hyvällisin niin edelleen. Meillä on näitä tekstejä, me olemme hyväksyneet, meidän pitää nyt myös luottaa siihen, että oma lainsäädäntömme toimii, johon sitten voidaan vielä lisätä tämä finanssipoliittinen sopimus. Minä en vastaa herra Foxille, joka niin kuin tavallisesti teki tällaisen numeron. Hän antoi meille, läksytti meitä euroalueesta, johon ei edes hänen maansa ei kuulu. Sen toiseksi, mitä tulee juridisiin kysymyksiin, niin vastaan tässä Werner Langenille. Jälleen kerran seuraan erittäin valppaasti juridisia kehityksiä Saksassa. Ei ole kyse siitä, että rikottaisiin sopimuksia oikeusyhteisössä, mutta kuitenkin pitää sopia siitä, miten me tulkitsemme sopimuksia, koska on kaksi optiikkaa. Joko on esteitä, juridisia esteitä, ja minä kunnioitan tätä ja yritän sitten löytää ratkaisuja. Tai sitten piilotellaan näiden esteiden taa ja estetään kaikki. Ja olen huolissani tietyistä kielteistä viesteistä, joita Saksa on antanut, tai ainakin osa suuresta yleisöstä siellä. Varsin usein vierailen Saksassa ja puhun siellä suoraan ihmisten kanssa. Minä tunnen yleensä mielipiteen siellä. Yksinkertaisesti ei kuitenkaan voi olla sellaista unionia, missä periaatteessa kieltään kaikki kunnioitan kuitenkin tämä oikeusjärjestelmä Saksassa varsin hyvin, ja minä olen todellakin tavannut heitä paljon. Me voimme keskustella asioista. On varsin on selvää, että on olemassa, onko se kaikista maista, kaikilla on omat panoksensa eurojärjestelmässä, Ivan Saksalla ja Ranskalla erityisesti, mitä tulee tähän Target 2-järjestelmään niin edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme jo takamassa varsin pitkälle. Ei pitää mitään karikatyyriä laatia. Kaikilla pitäisi sellainen lähestymistapa, että voimme nähdä, mikä on mahdollista, mitä mikä on mahdollista, kun noudatetaan älykästä lainkäyttöä. Kun jenkit sanovat, että yes we can, me kysymme, uskallammeko dyrfenveä, ja joskus mielestäni tämä ei ole vastaus, joka vakuuttaa markkinat tai talouden, talouden toimijat muualla. Olen täysin avoin kaikille tarkistuksille, joita mahdollisesti tulee EPPltä, kaikilta kollegoilta, eri maalaisilta. Yritän vain saada, että tällaisen rakentavan hengen saada aikana ja vahvistaa tätä kautta euroaluetta, koska jos jonakin päivänä juristien purismi säilyy, mutta euro on hävinnyt, niin silloin syntyy kyllä ongelmia sitten Rova Pervans Peresille ei tämä mitään fantasiaa, vaan ajatus siitä, että tarvitaan analyysi, joka pitää tehdä tilanteesta. Ja mielestäni analyysi ei ole vielä tehty valtiovarainministeriön parissa ainakaan ehkä hallitukset tai keskuspankki, mutta ihmiset, jotka ovat to- toimivaltaisia, edustavat valtioitaan, etkä edusta suoraan hallitusta, niin tämä auttaisi Eurooppa-neuvosto. Sitten toinen asia vielä vastaus Pervansille. Sinä sanoit, että USA ei ollut mikään referenssi. Minä voin nyt kuitenkin todeta, että sitä huolimatta aina viitataan USAhan. Ihmisillä on mielessään Euro- tyyppinen markkinatilanne. Se on aina mielessä tietysti on oikein, että erotetaan tällainen 200-vuotias liittovaltio valtio, ja rakenteillaan oleva Euroopan unioni. Mutta monet investoijat, jotka arvioivat eurotilannetta, miettivät juuri tätä myös jossain määrin. Halusin vain sanoa, että meidän pitäisi kuitenkin tarkastella sitä, että kansallisen velan yhtenäistäminen on tie, jota Eurooppa saattaisi seurata, mutta muitakin malleja saattaa olla. Sitten Astrid Lullingille. Tietenkin on etuja ja haittoja, jotka ovat varsin erilaisia eh, lunastusrahaston tai velanpurkurahaston ja sinisten joukkolainen välillä mietintö on varsin lyhyt, tosin enemmänkin voi kertoa, mutta en ole peitellyt, että tällaisia haittojakin on. Mitä tulee tähän lunastusrahastoon, varmaan on, että tarkoituksena on sammuttaa tätä velkaa tai vähentää sitä. Ja ainakin tässä versiossa, jota Saksassa ehdotettiin, niin siihen liittyy varsin vahva ehdollisuus, joka tarkoittaa sitä, että ei enää liikkeelle laskella 100 prosenttia velkaa, vaan yritetään hallinnoida velkakantaa, joka pitää vähentyä, ja annetaan jäsenvaltioiden sitten muun osalta velkaantua. Tämäkin tarkoittaa valvontaa, joka on äärimmäisen pitkälle viety. Minun täytyy sanoa, että yhteyksiä, joita minulla on ollut eri pääkaupunkeihin, niin oikeastaan Etelänmaissa eniten vastustan tätä velanpurkurahastoa, koska Juuri nämä rajoitukset, jotka liittyvät kansalliseen velan liikelaskuun, niitä tarkastellaan varsin läheisesti. Mitä sitten ekonomiset itse asian ehdottajat sanovat, että tämä lisäkustannus, joka syntyy yli 60 prosentin velan rahoittamisen saattaisi tulla isoksi ongelmaksi maille, joilla on paljon yli 60 prosentin velkaa suhteessa BKT kannattaisi siis rajoittaa kansallista velkaa, koska tässä jäsenvaltiot hoitavat asiassa aivan yksin markkinoilta. Toisessa tilanteessa täytyy toimia niin, että ylimääräiset maksut, joita syntyy punaisesta velasta, yli 60 prosentista velasta, niin ei kuitenkaan pitäisi estää tätä sinisen joukkolainojen mahdollisuutta näillekin maille. Tietysti niin kuin Silvi sanoi, pitäisi valita. Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään ennakkoluuloja tavallaan. En ole myymässä punaista tai sinistä joukkolainaa, enkä lunastusrahastoa. Huomaan vain, että meillä on tällainen jakolinja pohjoinen etelä, ja ranskalaisena me olemme lähinnä sekä saksalaisia että italialaisia, ja oikeastaan vähän kaikkia, niin se on minusta todella surullista. Jos me annamme tämän pohjois-etelä murron jatkua ja pahentua, silloin meidän on vaikeampi päästä tästä yhdessä eroon jatkossa, joten yritän nyt yhdessä löytää ratkaisu, olen valmis ottamaan vastaan muutosesityksiä, mutta pidetään kuitenkin mielessä, että tarvitaan ratkaisu, joka sopii kaikille. Tässä puhun monilapsen perheenäitinä. Sitten Peter Simonille pankeista. Minä vain mainitsin, tässä, siis tämä mietintöhän ei välttämättä koske, ei käsittele euron tulevaisuutta niin kuin Fox, eikä tämä käsittele mutta myöskään pankkeja, niin kuin Peter sanoi. Halusin vain pienessä luvussa osoittaa, että jos ei tuoda ratkaisuja pankki, aspektiin, niin silloin voidaan kuvitella, että minkälaisia obligaatioita, joukkolainoja, ne koskaan onnistu saamaan mitään aikaan, koska pitää ponnistella pankkikysymyksiä. Tästä on puhuttu muussakin yhteyksessä, tästä voidaan laatia, tarkistaa lukua kyllä, mutta halusin vain osoittaa, että olen hiukan nähnyt tarkastaa tätä ongelmaa tältä kannalta. Haluaisin muistuttaa, että kun puhuttiin valvontapaketista parlamentissa, silloin korostettiin, samoin Elisa Ferreiran mietinnön kohdalla, pankkien kriisiratkaisusta. Silloin todettiin, että tällä alueella on tehtävä kyllä. Joten mielestäni nyt olen tämän nämä kysymykset käynyt läpi. Jos, et, jos en, niin pyydän anteeksi ja kiitän vielä tästä varsin rakentavassa hengessä käydystä keskustelusta. Thank you very much. Uh, the deadline... Kiitos. Määräaika tarkistuksille on 9. heinäkuuta. Tarkistuksia käsitellään 3. syyskuuta. 9. 9. Ja sitten valiokunta äänestää 19. syyskuuta ja täysistunto käsittely toivottavasti lokakuussa, mutta tämä jää vielä vahvistettavaksi. Kiitos tästä. Nyt voimme siirtyä kohtaan viisi. Maybe I'll leave you a couple of minutes to... Kenties muutama minuutti nyt aikaa, jotta sali saadaan tyhjenemään. Ei tarvitse huutaa. Okay, if you, if you're leaving, if you... Mikäli aiotte poistua, voisitteko poistua ääneti, niin voimme jatkaa. Um, Sven, Werner, can you talk? Sven ja Werner, voisitteko mennä mörisemään tuonne salin ulkopuolelle? Sopiiko? Okay, right. Um, this is the... No niin. Kyse on työjärjestyksen artiklan 70 muuttaminen toimielinten välisten neuvotteluiden osalta. Se on kolmikyseen lainsäädäntömenettelystä. Me olen valikunnan puheenjohtaja siksi esittelijänä, koska kukaan tai yksikään ryhmä ei halunnut tätä esittelijän tehtävää itselleen, joten tämä lankesi minulle. Tällaista sattuu aika usein, varsinkin kun tarkastelee tilastoja. Tällä kertaa on kyse toimintojen välisestä kysymyksestä. Me saimme yhteensä 19 tarkistusta. Suuri osa niistä oli minun käsialani. Alkuperäinen mietintö sen kirjoitin siten, että pyritin tässä heijastelemaan hieman AFKO-valiokunnan näkemyksiä. Kaikki eivät pitäneet tästä, joten tein sitten muutosesityksiä tai tarkistuksia, jotta vastasin paremmin meidän odotuksiimme kielenkäytön osalta. Osa tarkistuksista liittyy valiokunnan tapaan päättää aloittaa neuvottelut ja kuinka tämä hoidetaan käytännössä. Omissa tarkistuksissani olen pyrkinyt siihen, että kirjaamme ylös jo olemassa olevat käytänteitä valikunnassamme. Me saamme säännönmukaisesti raportin meneillään olevista kolmikantaneuvotteluista esimerkiksi, mutta ennen kuin nämä aloitetaan, kuten tälläkin päivänä tein, tuomme tämän valiokunnan tietoisuuteen, mikäli joku sitten vastustaa neuvotteluiden aloittamista Silloin meidän täytyy äänestää. Nähdäkseni on aivan oikein ja kohtuullista, että välttämättä ei tarvitse äänestää aikana, jolloin jäsenet eivät odota äänestyksiä, joten äänestys oli, olisi hoidettu silloin, kuin muutenkin hoidetaan äänestyksiä, tai silloin jokin valo varoittanut jäseniä siitä, että äänestys on tulossa, koska muuten saattaa olla vain muutama hassu jäsen paikalla olet, tietenkin voimme olettaa, että jäsen tai puheenjohtaja toimii enää järkevällä tavalla, mutta tietysti voidaan tämä täsmällisemminkin määritellä. Ja mikäli äänestetään, yksinkertainen enemmistö valiokunnassa riittäisi. Virner halusi tähän kahden kolmasosan enemmistön. Mikäli tämä sääntö olisi otettu käyttöön, emme ikinä olisi päässeet mihinkään Sixpackin osalta. Kahden kolmasosan enemmistö ei kerta kaikkiaan olisi saatu kokoon neuvotteluiden aloittamiseksi Sixpack-neuvotteluiden yhteydessä. Siksi meidän olisi pitänyt mennä toiseen käsittelyyn. Ja sitten emme ikinä olisi saaneet mitään menemään lävitse vastoin neuvoston tahtoa, koska enemmistö oli hyvin niukka kuuden äänen enemmistö silloin, kun asia vietiin täysistuntoon. Joten tältä pohjalta kahden kolmasosan enemmistö valiokunnassa neuvottelun aloittamiseksi ei olisi ollut niinkään hyvä ajatus. Näillä määräenemmistöillä on oma paikkansa, mutta lähinnä toisessa käsittelyssä ja täysistuntovaiheessa, mutta minua kiinnostaisi kyllä kuulla, mitä sanottavaa muilla on tästä ajatuksesta. Galtieri on ehdottanut, että päätösneuvottelun avaamiseksi käännettäisiin kaikille kielille ja jaettaisiin jäsenille. En ole varma, onko tämä tarpeellista. Puheenjohtajan ilmoitusten yhteydessä tullaan aina kysymään, pitääkö asiasta äänestää silloin, kun tehdään päätöstä neuvottelujen avaamisesta mikäli äänestys olisi tarvittu. Se olisi toimitettu myöhemmässä vaiheessa. Tämä on periaatteessa tai lähinnä suullinen menettely, näin minä tämän näen. Valiokunnan täytyy olla mahdollista, valiokunnan täytyy olla, valiokunnan täytyy olla myöskin mahdollisuus ajantasaistaa neuvottelun mandaattia, uusia se. Tämä ei ole osa muodollista neuvottelumenettelyä, mutta Sixpackin yhteydessä näin tehtiin. Säännönmukaisesti kerrottiin, missä vaiheessa neuvottelut ovat. Keskusteltiin prioriteeteista ja esittelijät tämän raportin antoivat valikunnan jäsenille. Ja konsensus oli aina sen puolesta, että neuvotteluita jatketaan. Näitä me voidaan hoitaa. Sitten toinen seikka. Vaatimukset, jotka täytyy toteuttaa silloin, kun asia ollaan viemässä täysistuntoon. Neuvotteluiden avaamisen yhteydessä, mikäli on eri puraa siitä, tai sen osalta, mitä valiokunta on tehnyt. Täytyy muistaa, että kyse on vain meidän me vain kaikista valiokunnista. Niin tässä suhteessa on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Yksi poliittinen ryhmä tai vähintäänkin 40 jäsentä tarjottaisiin pyynnön taakse. Tämä kai on suhteellisen normaali menettely sellaisissa tapauksissa, kun asiaa ollaan viemässä täysistuntoon. Itse ehdotin, että kaksi poliittista ryhmää tai vähintäänkin 40 jäsentä voitaisiin asettaa rajaksi, koska en halunnut, että rutinomaisesti yksi poliittinen ryhmä aina olisi pistämässä lusikkansa soppaan. Tämä saattaisi olla hankalaa täysistuntoon vaiheessa, mutta tästä täytyy vielä päättää. Tääkö kymmenes osa parlamentin jäsenistä ja vähintäänkin kahden ryhmän edustajia tuossa joukossa, mikäli puheenjohtajakokous niin päättää. Tämä voisi olla yksi tapa hoitaa tämä, hoitaa tämä asia, mikäli puheenjohtajakokous katsoo, että he haluavat viedä tämän asian korkeammalle tasolle käsittelyyn siksi, että se on päivän poltava kysymys. Niin tässä ovat ne vaihtoehdot, joista täytyy sitten päättää, mihin vedetään raja. Sitten neuvotteluryhmän kokoonpano. Olen pohtinut asiaa ja olen katsonut, että tämä pitäisi hoitaa niin kuin nytkin, eli puheenjohtaja, esittelijä ja varjoesittelijät olisivat mukana ja sitten täytyy selkeyttää myöskin, kuka tekee mitä. Puheenjohtaja on ikään kuin mullisesti puheenjohtajana neuvotteluissa. Ja tämä sitten toimijoiden välisissä kysymyksissä ja neuvotteluissa, niin kuin nytkin, niin kuin delegoidusta säädöksistä esimerkiksi puhutaan, ja toimijoiden välisistä kysymyksistä, täten kun toimitaan. Toivon mukaan keskustellaan vain poliittisista kysymyksistä, eli toimintien väliset kiistat olen halunnut tästä eri, eri, eristää poliittisista kysymyksistä. Näin on onnistuttu tai onnistuneella tavalla ja hyödyllisellä tavalla tehty valiokunnassa tämänkin saakka. Eli esittelijä, niin kuin tavanmaista on, toimii johtavassa asemassa sellaisissa neuvotteluissa, jotka ovat neuvottelumandaatin alaisia. Kaikkien ryhmien täytyy voida olla edustettuina ja mikäli tarpeellista, ryhmillä täytyy olla mahdollisuus asettaa myöskin vara miehiä tai naisia, mikäli varjoesittäjät eivät esimerkiksi pääse paikalle. Sama pätee myöskin tietyissä olosuhteissa neuvotteluryhmän laajentamiseen. Sixpackin yhteydessä näin tehtiin. Kaikki koordinaattoritkin pääsivät mukaan, koska katsoimme, että tämä oli tarpeellista en nyt oikeastaan halua todeta, että aina kaikki koordinaattorit pääsevät mukaan, koska kerran jo tehtiin sellainen päätös, että emme halua koordinaattoreita mukaan. Mutta mikäli olosuhteet sitä edellyttävät, että tämän pitäisi voida olla mahdollista kuitenkin. Sitten lopuksi vielä kolmikantaneuvotteluiden asiakirjojen jakelu. On hyödyllistä, että asianosaiset saavat tämän neljä saraketta sisällään pitävän trilogi-asiakirjan. Ja ajantasaistettu asiakirja tai non-paper-asiakirjat, joita aktiivisesti käsitellään kolmikantaneuvotteluissa tai joihin palataan tulevissa kolmikantaneuvotteluissa, kuinka paljon aikaisemmin haluamme nämä asiakirjat nähtäväksemme. Lukuisat meistä luken mukaan luettuna minä ehdotin, että vähintäänkin 24 tuntia aikaisemmin pitäisi nämä saada. Kualtieri ehdotti 48 tuntia. Tietystikin niin pian kuin vain mahdollista ennalta. Joskus meillä on kuitenkin useita kolminkantaneuvotteluita saman viikon yhteydessä, joten en tiedä, voitaisiinko tästä 48 tunnista pitää kiinni. Ehkä tätä voidaan vielä hieman säätää, tätä kysymystä. Olen jo jakanut teille kompromissiluonnosehdotuksen. Siinä ei ole aivan kaikkea katettuna näissä ehdotuksissa. Tietystikin voimme äänestää. Ja mikäli jäsenet ovat tehneet pitkähköjä tarkistuksia, uskoakseni olevan aivan soveliasta, että niistä voidaan äänestää pala palalta. Olen pyrkinyt tässä toimimaan mahdollisimman joustavasti. Ja toivon, että kun äänestämme saamme jakaa niitäkin, jota valiokunta voi tukea kollektiivisesti tämän alustukseksi. Kahta seikkaa en ole katsonut oikeastaan laisinkaan tai käsitellyt laisinkaan. Tämä teksti, jonka olen jakanut, on ikään kuin ensimmäinen kompromissi luonnossa. Ensimmäinen kohta siellä liittyy neuvottelujen avaamiseen ja siihen, että kahden kolmasosan enemmistö pitäisi saada aikaan syistä, jotka mainitsin. Minä en tue tätä ajatusta. Tietystikin tähän voidaan ottaa erillinen äänestys, mikäli valikunnan enemmistö tätä toivoo. Toinen seikka, jota en ole pistänyt tähän kompromissiin mukaan, on ehdotus rajoittaa puheenjohtajan roolia, mikäli varjoesittelijä tai esittelijä näin toivoo. Olen kommentoinut tätä kysymystä. Usein valiokunnan puheenjohtaja on automaattisesti esittelijä. Minä itse olen tämän asian, tai ESA 2010 asian esittelijä. Kolmikantaneuvotteluihin ei oikeastaan saatu ketään muuta mukaan mistään poliittisesta ryhmästä, että tämä tehtävä lankesi minulle. Tuskin edes varapuheenjohtajaa olisi voinut saada mukaan, joten yrittäkää nyt olla käytännön läheisiä. Mikäli Kukaan muu ei hoida asiaa tämän lain kiapuheenjohtajalle. Ja sitten jossakin vaiheessa täytyy olettaa, että vasia, puheenjohtaja toimii vastuuntuntoisella tavalla neuvottelutiimissä tietystikin. Mikäli kaikki tiimien seuraa paikalla, tämä on hyvä tai siitä, että asiat hoituvat. Sitten varjoesittelijöiden rooli. Tässä suhteessa täytyy varmistaa, miten suhtaudutaan pienin ryhmiin ja suhteessa suurin ryhmiin maailmassa ei tarvitse ottaa lisätaakkaa siitä, että on varjoesittelijä itselleen yhdessä suurimmista ryhmistä. Minä joudun tekemään oman osani työstä, mutta pienemmissä ryhmissä saattaa olla hyvinkin niin, että varjo tai puheenjohtajat toimivat myöskin on tuttu hoitamaan tämänkin tehtävän. Ja kun on kyse toimintien välisistä kädenväännöistä, varsinainen puheenjohtaja, eli minä tässä tapauksessa, todennäköisesti pystymme hoitamaan asian ehkä paremmin kuin ne, jotka te- tekevät tätä työtä harvemmin. Joten minä haluan jatkossakin pystyä siihen, haluan jatkossakin, jatkossakin pystyä tekemään työni puheenjohtajana ja näiden roolien erottaminen toisistaan. Esimerkiksi sen osalta, miten CRD-kysymystä on hoidettu niin tästä on kokemusta. Ja mikäli parlamentin säännöksi kirjoitan nämä säännöt, minä mielelläni toin, kuulitan näitä sääntöjä. Ja olettaisin tänään on muissakin valiokunnissa. Muissa valiokunnissa, jopa silloin kun on kyse merkittävistä poliittisista asiakirjoista, ne usein lankeavat puheenjohtajalle. Tämä on aivan tavanomaista muissa valikunnissa on ehkä erilaisia menettelyitäkin, niin kuin esimerkiksi teollisuusvalikunnassa. Silloin puheenjohtaja hoitaa kaikki neuvotteluita. Ainoastaan puheenjohtajalla on siellä edes oikeus tai lupa puhua neuvotteluissa. Me olemme tässä hieman hölläkätisempiä sen suhteen, kenen me annamme puhua neuvotteluissa. Joskus tämä johtaa siihen, että neuvottelut kestävät paljon pidempään, mutta olemme tässä hieman demokraattisempia. Uskoakseni nyt äh, kävin lävitse kaikki seikat äh, mukaan luettuna oman käsitykseni asioista. Tämä on kuitenkin meidän valikuntamme asia. Nyt sitten varjoesittelijöihin ensimmäisenä Jean-Paul kansanpuolen nimessä. Ja mikäli sinä haluat puhua, ei sinulle pakko. Niin, puheenjohtaja. Kompromissi, kompromissi en ole vielä nähnyt, kenties tämä minun ongelmani, mutta muutama kommentti. Ensinnäkin tarkistukset, jotka ovat nyt tässä asiakirjassa, ensinnäkin numero viisi. Minä olen Kuoltierin tarkistuksesta päinvastaisella kannalla. Toki on hyvä olla juristi. Olen itse ollut 25 vuotta juristi, mutta ei saa antaa sen toimia esteenä. No ne seikat, mitkä mainitsitte, puheenjohtaja. Gluten Tarkistus on minusta aivan tyydyttävä. heti kun sen löydän täältä. Se liittyy valiokunnan puheenjohtajan asemaan. Niin, tämän tarkistus 14 Kluutelta. Minusta se on oikein hyvä. Tässä pitää kuitenkin olla aivan selvillä vesillä. Parlamentissa on aika lailla erikoista, erityislaatuista toimintaa. Ei tämä ole hyökkäys teitä kohtaan henkilönä, mutta meillä on valiokuntien puheenjohtajia jotka eivät ole valittu niinkään yksimielisesti. Ja usein henkilöt edustavat valiokuntansa ja valiokunnassa kuitenkin enemmistö on aika lailla toisenlainen. Ryhmien sisällä on, myös meidän ryhmässämme on, on erilaisia järjestelyjä. Ja valiokunnan puheenjohtaja on hieman erikoislaatuisessa asemassa. Hänellä on näkyvä institutionaalinen asema, mutta välttämättä hän ei ole toiminnassaan tai puheissaan valiokunnan enemmistön edustaja. Tilanne on tällainen ja se on ulkopuolelta hyvin vaikea ymmärtää. Tilanne kuitenkin on sellainen kuin on, joten en sitä nyt tässä lähde pyrkimään edes muuttamaan. On välttämätöntä, että että trilogissa valiokunnan puheenjohtaja voi toimia puolueettomasti. Te kuitenkin mainitsitte, että suurten ja pienten ryhmien välillä on eronsa. Jos me haluamme toimia niin, että voisi seurata kaikkia aiheita, kaikkia mietintöjä ja niiden etenemistä, niin totta kai työsarkaa täytyy sitten jakaa. Te mainitsitte teollisuusvaliokunnan. Minä tutkin tätä valiokuntaa, jossa itse olen jäsenenä on tiettyjä aiheita, jotka ovat erityisen tärkeitä. Ja aiheita, joita teille koituu tehtäväksi, koska kukaan ei ole halunnut pisteitä käyttää. Se, mitä kirjallisessa muodossa teille tässä ilmaisin, niin on edelleenkin voimassa. Kyse ei ole puheenjohtajan henkilökohtaisesta ominaisuuksista, vaan kyse on avoimuudesta. Kaikki korostavat avoimuutta. Anglosaksit korostavat eturistiriitoja. Minua tämä käsite ei niinkään viehätä, koska se ei ole kovinkaan ranskalaisen perinteisen kuuluva. Kaikillahan meillä on eturistiriitoja. Varmaankin Ranskassa olisi syntynyt eturistiriita, jos entinen tasavallan presidentti olisi ollut kansalliskokouksen jäsen ja hän olisi sitten vaaleissa hävinnyt eikä olisi päässyt puhemieheksi. Eli tällaisia tilanteita voi syntyä. Tämä on henkilökohtainen näkemykseni ja kirjallisesti olen kommenttini välittänyt ja pidän kiinni kannoistani. Kiitos. I don't have anybody from... Nyt ei kukaan sosiaalistiryhmästä ole pyytänyt puheenvuoroa, joten Sven, ole hyvä. Yes, so, um, just for... Ihan lyhyesti. Kiitokset kompromissitarkistuksesta. Se viimeisen keskustelumme jälkeen tästä aiheesta päätimme olla siirtymättä tähän kysymykseen, mikä ne mistä tarvitaan, jotta voidaan uudelleen esittää jotakin tarkistuksia, vaan itse asiassa siirrettäisiin tämä suoriin neuvotteluihin. Kahden kolmasosan ero tai jäsenten enemmistön Oikeastaan tässä on kyse kyllä vähän filosofisemmasta keskustelusta. Enemmistö jäsenen saattaisi olla eri asia kuin kaksi kolmasosaa. Ajatellen legitiimisyyttä. Kaksi kolmasosaa saattaisi olla hiukan parempi. No kuitenkin olen sitä mieltä, että tämä ei ole mikään avainkysymys, joten mielestäni sinun kompromissisi ovat tasapainoisia. Tämän lisäksi, mitä tulo tulee materiaalin jakoon. Tätä käsiteltiin myös Jürgenin tarkistuksen 14, samoin Jean-Paul otti sen äsken esille. Minun täytyy sanoa, että jos me jaamme kaikki materiaalin trilogeista kaikille valiokunnan jäsenille tai kaikille ryhmille, silloin olen varsin lähellä sitä, että tämä pannaan nettiin, niin kuin sanoin koordinaattorissa aikaisemmin aineiston jako neuvottelutiimien kesken. Niin kyllä, on mikrofonia. Niin tässä kohtaa kaikki kirjalliset käännän nyt Saksasta. Puhunkin nyt Saksaa. Puhun nyt tässä Saksaa, että on yksinkertaan Jyrkin tarkistuksessa 14, jota sinä kovasti äsken kehuet, lukee, että kaikki kirjalliset esitykset ja epäviralliset tekstit, joita tarkastellaan kolmikantaneuvottelujen yhteydessä, asetetaan valikunnan käytettäväksi ja ryhmien toiminta kaikille ryhmille. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien periaatteessa pitäisi saada nämä tekstit, ja itse viittasit tähän kommentteilman mikrofonia. Ai niinkö? Aha. Öö, minä ymmärsin juuri ranskan kielellä, että tarkistus 14, Jyrkinin tarkistus oli sellainen, jota sinä äsken kovasti kehuit. Aha, numerot ovatkin sitten ihan eri tavalla täällä. Jyrkenin tarkistus 14. Tässä lukee Jyrkenin nimen tässä tarkistuksen kohdalla. No, selvä sitten. No, kyllä minä nyt jotain Selvä. No, No nyt pidän sitten suuni kiinni sen tapauksessa. Lopuksi vain toteaa sen, että tämä ongelma, mitä tekstejä annetaan kenellekin kolminkantaneuvottelun yhteydessä. Tästä tarvitaan kyllä kunnollinen keskustelu vielä sitä, mitä toimitaan kenellekin, koska paperi ei kannata jakaa aivan sinne ja tänne ja kaikille mahdollisille ihmisille. Yksi esimerkki. Mikäli yhden jäsenvaltion kohdalla, jonka edustaja on varjoesittelijä, keskustellaan ja sitten asiakirja jaetaan sinne, tänne ja tuonne ja kaikki saavat kaiken tietonsa etukäteen. Joka tapauksessa lyhyestä virsi kaunees. Kiitoksia tästä kompromissiesityksestä. Keskusteltavaa on vielä ja sitten jäämme odottelemaan tätä mietintöä, joka sinulle lankesi, kun ei sitä kukaan halunnut. Sinähän tiedät, että, että tiedämme, että sinä edustat tässä parlamentin linjaa ja seurassa varjoesittelijän tapaamisessa voimme sitten viedä asia eteenpäin ja keskustella siitä syvällisemmin. Kiitos paljon jo siitä, mitä toistaiseksi olet tehnyt. Just uh, Kiitoksia. Pieni selvennys vain. Jyrkinen tarkistus 14 pitää sisällään seitsemän alakohtaa. Jean-Paul nähdäkseni viittasi niistä kakkoseen. Ja sinä puolestasi puhuit kappaleesta neljä, takka sitten jostakin muusta. Siitä tämä hämmennys varmaan tuli. Oli kaksi kysymystä äsken, kun minä puhuin tarkistuksesta 14, niin ajattelin, niin kuin tekin sanoitte, kohtaa kaksi. Mutta silloin, kun Sven tässä puhui aineiston jaosta, niin sanottiin, että kaikille me periaatteessa luin kuitenkin kohdasta neljä. Tässä puhutaan vain neuvotteluryhmästä. Lisa. Yes, I mean it... Niin, niin. Sitten sanotaan, että toimitetaan ryhmille, mikä se katsotaan soveliaksi ja kun asiakirjojen jaosta on kyse, tästä kannattaa kyllä vielä keskustella. Itse olisin tässä pikemminkin avokätinen kuin tiukkis, mutta kenties Jyrgen, nyt on joka tapauksessa sinun vuorosi sanoa tästä jotakin. Jaa, danke. Joo, kiitos. Haluaisin aluksi esittää lyhyen huomion siihen, mitä Sven juuri totesi että hän on jäsenvaltion suunta saanut tarkistuksia tietoonsa. Tämä on hieman eri juttu. Lobbarit saivat näitä, nämä, näitä tietoonsa mipin avustajan kautta ja painostuksen jälkeen sitten suuren painostuksen jälkeen lobbarille suostuttiin toimittamaan näitä. Ja tietystikin me selkeästi sitten reagoimme tähän ja katsoimme, että ei ole soveliasta toimittaa ulospäin sellaista tietoa, jota ei ole jaettu edes neuvotteluryhmälle, joten tämä on täysin selkeä juttu minun nähdäkseni. Tässä on kyse hieman eri tason neuvotteluista. Meidän keskuudessamme on konsensus siitä, että parlamentin jäsenet ovat täällä siksi, että meidät on tänne vaaleilla valittu. Ja meidän tehtävämme on neuvotella, keskustella asioista, saada aikaan tuloksia. Ja kohta 4 ja 5 tässä tarkistuksessa viittaa siihen, miten neuvo- valiokunta neuvottelee ja mistä neuvotellaan neuvotteluryhmän toimesta ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Ja mitä tuloksia sitten saadaan aikaan, niin meidän täytyy katsoa, että tekstejä ei jaeta liian laajalle, ettei levikki ole liian suuri. Mutta Mikäli velikunta päättää, silloin voidaan suuremmallekin ryhmälle tekstejä toimittaa. Miten tämä teksti sitten vuotaa ulospäin? Minun mielestä tämä on eri luokan ongelma. Jäsenillä on itsellä, itsellään kullakin velvoisuus pitää luottamukselliset asiakirjat luottamuksellisena. Miten tämä nyt sanoisin? huolimatta siitä, että on moderneja viestintävälineitä ja Facebookit ja kaikki muut on käytössä, niin tämä saattaa olla joskus vaikea. No, se siitä tästä seikasta. Sitten vielä muutama yksittäinen huomio. Kompromissit, joita Sharon on ehdottanut, ovat kauttaaltaan sellaisia, joita voin tukea. Ja Jean-Paulin mainitsema seikka ja se, että tätä tarkistusta pitäisi selkeyttää ja sääntöjen pitäisi olla selkeät sen osalta, että johto, neuvotteluryhmän johto toimii tässä neutraalisti. Sharon hoitaa työnsä hyvin, mutta tämä ei ole aina kauttaaltaan pääsääntö ollut ja konfliktitapauksissa pitäisi olla mahdollista päättää, mikä on hyväksyttävä ja mikä ei. Siksi sanoisin, että olisi järkevää ja vetoisinkin sen puolesta, että tiukennettaisiin vielä tätä sanamuotoa ja selkeytettäisiin tätä, että puheenjohtaja toimii tässä neutraalilla tavalla, etenkin mikä on kyse konfliktikysymyksistä. 24 tuntia tai sitten 48 tuntia. Minusta 24 olisi parempi. kun tarkastetaan kuinka usein neuvotteluita käydään. 48 tuntia ei onnistu, 24 pitää vähintäänkin ja asettaa aikarajaksi. Pidempi aika käytännössä ei minun mielestäni voi onnistua. Kahden kolmas osaan enemmistö, tämä on minunkin mielestäni liikaa vaadittu, niin kuin Sharon totesi. Meidän täytyy toimia tässä pragmaattisesti, muuten emme pääse eteenpäin, kun haluamme neuvotella. Joskus on visaisia kysymyksiä edessä. Näin suuren enemmistön aikaansaaminen ei aina onnistu. Tässä oikeastaan kaikki ei kun yksi juttu vielä. Näin ei välttämättä tarvitse tehdä, mutta Sharon jo totesi, että miten puheenjohtaja toimii. Nähdäkseni on järkevää todeta, että tämäkin asia pitäisi säädellä kuntoon. Tässäkin pitäisi sääntö, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eivät voi hoitaa asiaa, niin ei tätä silti voi täysin avoimeksi jättää. Jonkinlainen sääntö pitäisi olla jonkun neuvotteluryhmästä, silloin pitäisi ottaa tämä rooli kontolleen. Minun mielestäni on hieman vaikea, mikäli kuka tahansa tästä neuvotteluryhmästä voi toimia, taikka mitään, mikäli ei ole mitään kunnoista sääntöä siitä, kuka sitten ottaa vastuun. No, tässä oikeastaan kaikki, mitä olisin sanoa. Kiitos. Um, Thank you very much. I... Kiitoksia. Thomas Mann vielä ja Udo Pullman. Kaltieri ei ollut paikalla. Ehkä sinä, Udo, voit puhua siksi ensin, koska sosialisteista kukaan ei vielä puhunut. Hups, olemme jo yli ajalla. Sano puheenjohtaja, toivottavasti tulkit ovat vielä täällä pari minuuttia lisäaikaa. Kiitoksia paljon. Minä en ole ollut varjoesittelijä tämän asian osalta minun ryhmässä, mutta siitä huolimatta toivottavasti saan tässä puhua varjoesittelijän puolesta ihan lyhyesti vain. Varjoesittelijämme on täysin samaa mieltä tehdyistä kompromisseista. Hän katsoo, että hän voi ne hyvin hyväksyä ja hän on erittäin iloinen siitä, että Jean-Paul Gauzese esitti positiivisia huomioita asian osalta ja me olemme ihan tyytyväisiä nyt nykytilanteeseen. Thomas, kiitos Sharon. Aikaa ei ole paljon, siksi vain kolme lyhyttä huomautusta. Tarkistus 14. Minulla on tässä ongelma kohdan 5 kanssa. Tässä viitataan näiden asiakirjojen jakamiseen ja epävirallisen asiakirjoihin. Minäkin olen avoimuuden kannattaja, niin kuin me kaikki, mutta kun on menossa neuvotteluihin, ja mikäli haluaa hoitaa neuvottelutyöt kunnolla, tämä edellyttää luottamuksellisuutta. Tietyille henkilöille annetaan tietty tehtävä, ja toivottavasti he neuvottelut järkevällä tavalla. Loppu Tulos on sitten se, että katsotaan, onko tavoitteeseen päästy. 24 tuntia olen sen puolesta. 48 tuntia, siitä olen gluten kanssa aivan samaa mieltä, se on liian pitkä aika. Vielä yksi seikka nähdäkseni on tärkeä. Edustuksellisuus. Meillähän on varapuheenjohtajata tai varapuhemiehet, ja kyllä, kyllä tämä nyt riittää. Eikä kiertävä puheenjohtajuus, koska minun mielestäni tässä liikaa keskitytään muuten tähän seikkaan. Mitä Veren Langen totesi, kahden kolmasosan enemmistö on laaja pohja. Suuri enemmistö kyllä, mutta kaksi kolmasosaa minun mielestäni on aivan liian paljon. Ehkä tätä voidaan vielä pohtia koska en nyt tässä aivan täysin pyhi laudalta Veera langeren ehdosta. So. Tulkkaus ilmeisesti katoaa juuri, sanoa